Buon pomeriggio, credo che possiamo cominciare, anche se siamo un po' in formato ridotto. Hyvää iltapäivää. Meitä on aika vähän paikalla, mutta varmasti kollegoita vielä tulee. Päivä on ollut jo pitkä, mutta me käynnistämme nyt kokouksemme kuuntelemalla Roberto Viola. hän on Connect-pääosaston edustaja täällä me olemme tyytyväisiä siitä, että tänään voitte olla paikalla ja kertoa meille Wi-Fi for You-aloitteesta. Sehän käynnistettiin eilen. Me olemme tehneet läheistä yhteistyötä tässä aiheessa. jo oli edustajamme ja kaikki muutkin olemme olleet tässä työssä mukana. Tämä ohjelma on hyvin tärkeä. Mm, viittaan nyt omiin kokemuksiini, mutta uskon, että kaikki voivat yhtyä tähän näkemykseen. Eli paikalliset yhteisöt ovat esittäneet hakemuksia, pyyntöjä, toivomuksia tästä ohjelmasta ja me kuulemme tästä aloitteesta puheenvuoron. Nyt todella on tahtoa osallistua tähän hankkeeseen. Olemme näin ollen tyytyväisiä siitä, että ohjelma on nyt käynnistynyt ja kuuntelemme alustuspuheenvuoron ja sitten parlamentti käsittelee tästä asiaa eteenpäin. Haluan antaa puheenvuoron johtaja Violalle. Varmasti kymmenessä minuutissa pystytte meille havainnollistamaan kaikkea sitä, mitä nyt tehdään täytäntövanan osalta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat. Minulla ja tiimilläni on ilo ja kunnia olla täällä vieraananne ja kertoa teille faktoista. Tähän astihan on puhuttu vain ja ainoastaan tämän ohjelman aloittamisesta ja nyt kaikki on polkastu käyntiin. Heti alkuun seuraava asia, joka teki meihin melkoisen vaikutuksen. Tämä hanke käynnistyi eilen. Ensimmäisenä päivänä saatiin 1100 rekisteröityä kuntaa ja juuri ennen kuin tulin tänne, niin tiedustelin tilannetta, niin nyt jo 4200 kuntaa on jo rekisteröitynyt. Ja jos ajatellaan, että Euroopasta löytyy yli 000 kuntaa, joten 5 prosenttia kaikista kunnista Euroopassa ovat jo rekisteröityneet 24 tunnin sisällä. Minun mielestäni tämä osoittaa, että me komissio ja parlamentti olimme ihan oikeassa, mutta kyllähän jotkut sanoivat, että, että tätä ei kaivata, se ei tule ikinä onnistumaan. Ihmiset vaan eivät olisi siis siitä kiinnostuneita. Mutta 4200 kuntaa vuorokauden sisällä 150 wifi-verkon tarjoajaa on jo rekisteröitynyt. Alkuun kiitoksen sanaset Euroopan parlamentille, ITRE-valiokunnalle, esittelijälle tekemästänne työstä. Kyllähän tähän meni aikaa ennen kuin portaali saatiin valmiiksi ja kaikki muukin siihen liittyvät kuntoon, mutta tämä oli ensi kerta ylipäätään, että komissio järjesti vastavalaisen hankkeen. Koskaan aikaisemmin emme ole tehneet mitään sellaista, että palveluseteleitä olisi tarjottu kunnille. Eli kaikki IT-järjestelmät ja muut oli sopeutettava tähän uuteen tilanteeseen. Kaikki alkoi vasta marraskuussa, kun verkkojen Eurooppa-asetuksen muutokset saatiin kuntoon ja sen jälkeen oikeastaan tiimini on tehnyt hartiavoimin töitä Varsinkin budjetti- ja IT-osasto ovat tehneet kovasti töitä ja tietenkin kuin virasto, joka vastaa tästä asiasta. Joten nyt olemme valmiina. Ja vielä toinen asia, jonka haluaisin mainita, on se, että järjestelmä kasvaa tietenkin. Eli uusia palveluja lisätään tähän ja uusia toiminnallisuuksia. Ja kunhan kuntataso ja EU-budjetti saadaan nivottua yhteen, niin No tietenkin se nytkin onnistuu. Meillä on 120 miljoonaa euroa varattuna Wi-Fi for EU-hankkeeseen kehyksissä, mutta me suunnittelemme jo tulevaa seuraavia MFF-kehyksiä ja miten tätä voitaisiin laajentaa, mutta se edellyttää tietenkin teidän ja kuntatason palautetta. Me olemme valmistelleet pienen videopätkän, jonka varmaankin voisimme näyttää teille, jos, joten jos sopii, niin katsokaamme se. I think video uh, sometimes better than many. Joskus kuvat kertovat asiat paremmin kuin tuhat sanaa, mutta ihan yhteenvedonomaisesti todeten ja ottaen huomioon, mitä on viime aikoina saatu aikaiseksi, niin tämä wifi-verkko on tarkoitettu kansalaisille. Tästä ei tarvitse maksaa yhtään mitään tiet, ei tarvitse syöttää ja tämä on julkisten viranomaisten tarjoama palvelu, sekin kannattaa pitää mielessä. Mitä samalla palautteeseen tulee, varsinkin kunta tasolta, niin kyllä innokkaita ollaan Tietenkin olisi hyvä, jos tämä voitaisiin linkittää kansalliseen Wifi-aloitteeseen. Me olemme aloittaneet tämän työn jo ja keskustelut Portugalin ja Italian viranomaisten ja muiden, esimerkiksi saksalaisten ja muidenkin kanssa on aloitettu keskustelut ja tarkoitus aloittaa laajemminkin näitä keskusteluja ja toivottavasti 120 miljoonalla saadaan tämä kantaverkko valmiiksi Arvoisa rouva puheenjohtaja, pitäisiköhän minun kertoa jotain täytäntöönpanosta? Sitä voitaisiin pyytää kollegani kertomaan hiukan enemmän ja sitten kysymyksiä. And responsible for the wifi, Uh, thank you, uh, madam. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ei ole paljonkaan lisättävää siihen, mitä on jo sanottu ja mitä on näytetty. Olemme keskittyneet täytäntöönpanoon viime kuukausien aikana ja aivan erityisesti siihen, että kokemus olisi yhtä joustava, sujuva kuin tuossa videolla näimme, eli hymyileviä kunnanjohtajia, kaupunginjohtajia olisi sitten joka paikassa. Eilen käynnistyi jo esirekisteröitymisvaihe näin valmistaudumme hyvin helppoon hakemusvaiheeseen, aivan niin kuin videolla näitte. Se käynnistyy 15. päivä toukokuuta. Tälle, on, tälle vaiheelle on omistettu paljon IT-resursseja ja myös henkilöresursseja. Tiedämme, että tässä on vielä hieman alkuvaiheen ongelmia, mutta järjestelmä todellakin jo toimii. Parlamentille on ollut hyvin tärkeää se, että meillä on tällainen ensimmäiseksi tullutta palvellaan ensimmäisenä periaate, niin pyrimme mahdollisimman laajaan maantieteelliseen jakautumiseen. Varmistamme tämän sillä tavalla, että ensinnäkin on minimimäärä palveluseteleitä per jäsenvaltio, eli 15, ja enimmäismäärä, jota yksikään jäsenvaltio ei voi ylittää, eli yksikään jäsenvaltio ei voi saada enempää kuin 8 prosenttia kaikista palveluseteleistä. Näin pyritään varmistamaan se, että ei tapahdu mitään liiallista keskittymistä mihinkään tiettyyn jäsenvaltioon tässä ensimmäisessä vaiheessa. Ja niin kuin videosta näitte, niin kyseessä on todellakin yksi ja ainoa wifi-verkko koko Euroopan laajuisena. Sitten kun verkkovierailu toteutuu täysin kattavasti koko tässä Wi-Fi for EU-verkossa, sitten pääsemme todelliseen kattavuuteen. Se on jo sitten hieman monimutkaisempi geotekninen kehitystehtävä. Nyt kuitenkin olemme tässä vaiheessa ja tämä tuleva vaihe sitten toteutuu ensi vuoden aikana sitten kun palveluseteleitä on jaettu ja todella saadaan ensimmäisiä käyttäjäkokemuksia kentältä, niin olemme sitten päässeet jo hyvin eteenpäin. Budjetti mahdollistaa noin 6-8 tuhannen kunnan palvelutarjonnan. Tiedämme, että jo vuorokauden sisällä yli puolet budjetista voi mahdollisesti tulla käyttöön tämän maantieteellisen jakoavaimen mukaisesti, jonka juuri mainitsin. Olemme vakuuttuneita siitä, että todella pääsemme siihen, mitä parlamentti nimenomaisesti pyrki aikaan saamaan neuvotteluissa tästä aiheesta. Kiitos. Grazie, siamo Kiitos. Olemme tyytyväisiä tämän aloitteen menestyksestä. Toivotaan, että se vielä tästä laajenee. Nyt annan puheenvuoron kollega Sorinjolle, joka oli esittelijä tässä aiheessa. Ennen koordinaattoreita siis esittelijä. Olkaa hyvä. Muito obrigado. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Tämän päivän pitäisi olla erittäin onnellinen henkilölle, joka oli esittelijänä tässä erittäin tärkeässä aloitteessa, mutta haluaisin todeta teille, että minulla on nyt tässä hieman äh, sekalaiset tuntemukset. Ja kerronpa, miksi minulla on tällaiset tuntemukset. Me kaikki tunnustamme sen symbolisen arvon ja poliittisen arvon, joka tällä aloitteella on. Jos epäilyksiä olisi vielä, niin 420 000 äh, rekisteröintiä ensimmäisenä päivänä kyllä kaikki epäilykset jo pyyhkäisivät pois. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä siitä valtaisan intensiivistä työstä, jota teimme niin, että saimme nopeasti ehdotuksen. Trilogu, trilogi eteni todella nopeasti ja kiitämme tästä niin komissiota ja neuvostoakin ja ö, oma puhemiestämme. Tämä johti sellaisen diilin, josta löysimme ö, luovia ratkaisuja. Ja ratkaisimme asioita, joista monet sanoivat, että ne ovat mahdottomia ratkaistavaksi. Ja tällä loimme sitten aivan valtaisia odotuksia yhteisöissä, jäsenvaltioissa. Miksi näin? sen vuoksi, että sanoimme, että tulemme helpottamaan internetin pääsyä hyvin pragmaattisella, yksinkertaisella tavalla näillä maksuseteleillä nopeasti. En tiedä, miksi tässä nyt meni 18 kuukautta sitä varten, että 15 000 euron installaatio saatiin aikaiseksi. Ei tämä nyt millään tavalla toimi yhteen tämän pragmaattisen lähestymistavan kanssa. Ja sanoimme myöskin, että tämä mahdollisti näille toimijoille sen, että jos he rekisteröityisivät yhteen ainoan lupa, auktorisointijärjestelmän, heillä olisi pääsy koko tähän portaaliin. Siis kaikki se, mitä näemme tuossa videolla. Aivan loistavaa. Se, mitä näemme videolla. Vain tämä rekisteröintiportaali on olemassa. Kaikki muu on ihan nolla pisteessä. Öö, tätä autentisointi ei ole kuvasta tulossa ja muitakin osioita vasta kehitetään. Tämän vuoksi haluaisin tässä todeta seuraavaa. Olen hyvin onnellinen ja onnettelen siitä, että tämä aloite on olemassa. On erittäin tärkeää, että 420 000 kuntaa on jo rekisteröinyt tähän. On hyvä, että 18.5. lähtien tämä toimii, mutta me emme voi unohtaa sitä, että tässä ei ole ongelmana pääsy, vaan tämän pääsyn rahoitus. Se, että tässä on yksi ainokainen tällainen lupajärjestelmä. Tässä täytyy kunnioittaa paikallisia, paikallista monimuotoisuutta. Videon viesti on erittäin selvä, mutta nyt meidän täytyy rakentaa tämä kaikki. Emme me voi pettää kaikkia odotuksia, emmekä voi sanoa, että se on jo valmis. Tämä on suuri haaste. Jos me erittäin nopeasti toimimme tässä, niin seuraava rahoituskehyksen voimme saada enemmän rahoitusta omassa maassani on ohjelmia, on rakennerahaston ohjelmia, joista voidaan saada rahoitusta tähän. Mm, omassa maassani monet wifi-yhteydet haluavat yhteyden tähän, tulla mukaan tähän hankkeeseen, mutta meidän täytyy nyt nopeuttaa, meidän täytyy synergialla toimia tässä, eikä sillä tavalla kuin tähän asti. Tiedän, että tämä on hankalaa Ja minä halusin tässä hieman omatuntoani keventää ja tuoda nämä hankalatkin asiat esille tänä päivänä, mutta kiitos kuitenkin tästä aloitteesta. Kiitos kollega Zorinjo tästä selkeästä puheenvuorosta ja myös sitä suorapuheisuudesta, jolla ilmaisitte näkemyksenne. Sitten ryhmien puheenvuorot, kansanpuolueen puheenvuoro, olkaa hyvä. First of all, thank you very much. Uh, Alkuun haluaisin kiittää komissiota tästä aloitteesta. Mielestäni se on hyvin tärkeä ja kiitokset kollega Sorinjalle esittelijänä. Mehän olemme keskustelleet tästä ratkaisumallista ja yrityksestä yksinkertaistaa järjestelmää ja tehdä tästä hankkeesta helpommin lähestyttävän Kiitokset tästä erinomaisesta lähestymistavasta, lähtökohdista. Niin monet kunnat ovat osoittaneet kiinnostustaan tätä hanketta kohtaan. Yhtä lailla kiitokset näistä kaikista saamistamme tiedoista hankkeeseen liittyen ja kiitokset vielä tästä lyhyestä videoklipistä. Tämä oli tietenkin hyvää markkinointia, mutta pari kysymystä. Ensinnäkin seuraava. Miten täytäntöönpanoa arvioidaan? kunhan täytäntöönpano on toteutunut. Me tarvitsemme tietoa täytäntöönpanosta, teknisistä parametreista, myöskin siitä, että miten tämä on muuttanut ihmisten mielikuvia ja halukkuutta käyttää nettiä näissä julkisissa tiloissa, joita kunnat tarjoavat. Ja sitten toinen kysymys jatkotöitä silmällä pitäen. 120 miljoonaa euroa on siis korvamerkitty tähän hankkeeseen, mutta kun keskustelemme digitaalisista kysymyksistä, EU-budjettiin liittyen, niin meidän täytyy myöskin pohtia sitä, että miten voimme lisävaroja mobilisoida. Paikallistaso houkutellaan tällaisen uuteen hankkeeseen mukaan tarjoamaan sitä kautta kansalaisille jotain uutta, ja kuten Karlus totesi, jatkossa tulemme keskustelemaan myöskin teknisistä parametreista, kuten 5G näillä julkisilla alueilla, julkisissa tiloissa. Joten mitä olette tästä mieltä ja miten Euroopan parlamentti voisi tukea näitä hankkeita, kun ajatellaan myöskin unionin tulevaa talousarviota. Kiitoksia. Kiitos. Teresa Griffin, olkaa hyvä. Uh, thank you, Patricia. Kiitoksia, Patricia. Tämä upea hanke liittyy itse asiassa laatuun. Ja jos nähdään ne reaktiot, joita kansalaisilta on tullut sen jälkeen, kun lisäverkkomaksut Euroopan laajuisesti poistettiin, niin tämä on sellainen asia, joka hyödyttää ihmisiä joka päivästä elämää. 4200 rekisteröintiä on erittäin hyvä saavutus, myös yhdistetty tämän eh, sähköisen terveydenhuoltoon. Tämä on todella tähdellistä, koska yhä enemmän meillä on vanhempia ihmisiä tai pitkäaikaissairaita, joiden, jotka käyttävät eh, digipalvelujen kautta sähköisiä eh, terveyspalveluita tai joutuvat käyttämään niitä tällä tavalla, joten meidän täytyy nyt päästä tästä digitaalikuulusta eroon. Olisi mielenkiintoista tietää, jos tämä tulee tällaisella ensimmäinen mukana oleva pääsee etu, saa palvelut ensin, niin saavutammeko tällä maaseutuyhteisöt, köyhemmät kunnat, onko meillä mekanismi, jonka kautta voidaan arvioida sitä, kuka on mukana, kuka on ulkona. Siitä, mitä kollegakin tuossa sanoi jo, tuli, eri, tuli selväksi, että tähän liittyy myös resurssikysymys. Kuten ystäväni sanoi, miten me varmistamme sen, että talousarvio on kunnossa ja että tässä on asianmukaisesti rahoitusvaroja ja henkilökuntaa. Kiitän valtaisesti kollega Carlos Sorinioa siitä, mitä hän on tehnyt tämän asian osalta tällaisesta digitaalisesta kannettavasta yhteydestä. Tämä pitäisi olla kansan internet, kaikkien internet. Tämä on todella tähdellinen osa työtä. Me olen yhtä mieltä Karlosin kanssa siitä, että tämä täytäntöönpano on huolestuttavan pitkä. Teresa, per tutte queste osservazioni. Kiitos kaikista näistä kommenteista. Ja nyt Allesta mm, Telitska. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksesta ja päivitetyistä tiedoista. Minäkin olen tyytyväinen varjoesittelijänä siitä, että tämä hanke on nyt saatu käyntiin. Äh, Zorinion kanssa voin nyt siihen näkemykseen, että tämähän vei kauemmin kuin mitä oletimme. Näin vain on. Yli 4000. Ihan mukava määrä. Tämä varmasti oikeuttaa sen, että todellakin tämä hanke oli kannattava hanke. Tietoisuuden puutetta ja reagoinnin puutetta on hieman pelätty. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että palvelusetelien määrä johtaa siihen, että sitten tuhannet kunnat jäävät ikään kuin olemaan näppejään ja syntyy pettymystä. Kunnat kokevat, että heillä olisi ollut parhaat perustelut saada palveluseteli, mutta eivät sitten kuitenkaan sitä saaneet. Nyt ei pitäisi kuitenkaan kiirehtiä pitkälle meneviin johtopäätöksiin ensinnäkään menestyksestä. Nyt vieläkin keskitytään liian paljon hakemusten määrään ja siihen, kuinka paljon varoja hankkeelle on annettu. Minun mielestäni tärkeää tässä on se, että minkälainen muutos saadaan aikaan. Eli tulkaapa sitten valiokuntaan, kun voidaan todella arvioida täytäntöönpanon tilannetta. Muistatteko, kun parlamentissa keskustelut alkoivat, niin poliittiset ryhmät ja MEPit runsaslukuisina olivat vastentahtoisia. Ja minä itsekin sanoin, että tätä voidaan pitää jonkinlaisena kannustimena, kannustimena joka sitten johtaa kenties ajattelutavassa, poliittisessa kulttuurissa muutokseen ja, ja halun digitalisoida myös kuntien toimintaa. Me emme voi tätä Euroopan unionissa tehdä äh, jäsenvaltioiden puolesta tai niiden hyväksi. Nimenomaan tätä täytäntöönpanoa tulisi mitata. Siinä mitataan menestys. Tämä on myös komission roolina. Pitää varmistaa, että tämä prosessi johtaa siihen, että toimintaympäristö todella muuttuu. Eli jos olisin kunnanjohtaja, kaupunginjohtaja, joka ei olisi hakenut tällaista palveluseteliä ja sitten naapurikunnassa sitä olisi haettu ja näkisin, minkälainen muutos sitten tapahtuu. Haluaisin sitten oman kuntani budjettiin saman mahdollisuuden. Eli sehän tässä on tarkoituksena. Muuten me emme saa eurooppalaista lisäarvoa. Teresa mainitsi verkkovierailun. Olen samaa mieltä, mutta nyt puhutaan kansallisen tason toimista. Jos ryhtyisitte suunnittelemaan, aivan niin kuin tässä johdannossa jo näimme ja videossa näimme, eh, tulevaa rahoitusta. Eli täytyy huomioida myös MFF. Annoitte väärän merkin siitä, että sitten kun eh, esittää hakemuksen, niin se eh, antaisi osviittaa jo tulevasta. Jos analysoidaan tilannetta ja sitten sanotaan, että olemme onnistuneet tässä, olemme saaneet aikaiseksi eurooppalaista lisäarvoa, niin sitten saadaan varsinaista keskustelua aikaiseksi, ei yhtään aikaisemmin. Hakemusten määrää arvioimalla ja määrärahojen määrää arvioimalla ei voida asiaa mitata, vaan vasta sitten tulosten pohjalta täytäntöönpanovaiheessa. Eli tähän on todella panostettu. Hienoa, että aloite on saatu käyntiin. Toivon sille kaikkea hyvää ja monet varmasti haluavat tehdä yhteistyötä ja auttaa mahdollisuuksien mukaan, mutta katsotaan tuloksia myöhemmin ja sitten voidaan palata tähän keskusteluun. Minulla oli siis samantapaisia kommentteja kuin muillakin kollegoilla aikaisemmin. Grazie, grazie. Eh, parola kollega Siliki. Kiitos, kollega Siliki Ottis, olkaa hyvä. Eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää komissiota sydämellisesti tästä alustuksesta. Kyllähän tämä on oiva lähtökohta. Vielä kerran kiitokset myöskin esittelijä Zorinjolle. Hänkin on uhrannut tähän paljon aikaa ja vaivaa. QNGL-ryhmän puolesta voi sanoa, että alun alkaenkin tuimme tätä MIFIN 4 EU-hanketta. Meille kaiken A ja O on se, että yhteyksiä tarjotaan niille maille ja alueille, jotka sijoittuvat Euroopan kartalla eh, ikään kuin syrjäalueille, saarille. Niiden pitäisi pystyä hyötymään tästä. Ja nämä kaukaiset ja jopa pienetkin alueet ja maat, niin niiden pitäisi hankkeen kautta ikään kuin laskemaan syntyviä kustannuksia. Ja tämä vaikuttaa talousarvioon. Me tarvitsemme maantieteellisesti tasapainoisen lähestymistavan. Maasoman laajalti kansalaisia pitää saavuttaa hankkeen kautta ta- yhteiskuntataustasta huolimatta. Ja kysyisinkin, että kuinka monesta jäsenvaltiosta nämä hakemukset ovat yleensä tähän asti tulleet? Yhdestä ainokaisesta vai? Ja kuten olemme jo useampaan otteeseen todenneet valiokuntakeskusteluissa ja muutenkin, kun keskustelimme tästä esittelijän kanssa, komission asetusehdotus, eli että toimitaan äh, hakemusten jättämisjärjestyksessä. Mutta jotta tämä olisi oikeudenmukaista, niin kaikilla kiinnostuneilla pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tähän, joten miten aiotte varmistaa, että alueen paikallisviranomaiset voisivat hyötyä järjestelmästä suoraan? Mehän tiedämme, että on olemassa kuntia ja kuntayhtymiä, joilla ei ole riittävästi varoja käytettävissään aloittaakseen tämän tyyppisen työn välittömästi, eli esittämään näitä hakemuksia. Oletteko huomioineet tällaisenkin seikan? Kiitoksia. Oui, moi j'ai simplement une question très basique. Alors effectivement, je me félicite. Peruskysymys. Tämä aloite pyrkii siihen, että kaikilla eurooppalaisilla olisi mahdollisuus saada digitaalista tietoa käyttöönsä. Tämä on hyvä asia, mutta haluaisin sitten terveys, kansanterveyteen liittyvän kysymyksen. Varmaankin on tarvittu lisää panostusta, bokseja, palvelimia, ja sitten sähkömagneettinen säteily lisääntyy. Onko tehty jonkinlainen arvio siitä, minkälaiset vaikutukset tästä koittuu terveydelle, vaikka ei ole? Non ho altre domande. Muita kysymyksiä, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli annan puheenvuoron tohtori, tohtoreille Viola ja Wielan. Me arvostamme kovasti tehtyä työtä valiokunta ymmärtää kyllä, milloin kyse on hyvistä ja kauniista hankkeista, mutta aina on parantamisen varaa. Eli jopa hyvissäkin hankkeissa on vielä parantamisen varaa, ja me tuomme esille sitten kriittisiäkin näkemyksiä. Eli nyt sitten on vastausten aika näihin kommentteihin. Olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja, ensinnäkin suuret kiitokset teille ja kaikille valiokunnan puheenvuoron käyttäneille jäsenille. Haluan, yritän antaa vastauksia siinä järjestyksessä, kun kysymykset esitettiin. Ensinnäkin esitteli Surinjo. Me olemme todella iloisia hänen sitoumuksestansa ja intohimostansa tämän hankkeen osalta. Tietysti me olisimme halunneet nähdä, että tämä ohjelma alkaisi heti päivä sen jälkeen, kun tämä virallisessa lehdessä ilmoitettiin. Tämän piti olla kesäkuussa, mutta sitten tämä rahoitukseen liittyvä julkaisu, sehän tulikin vasta marraskuussa, eikä tätä voitu muuttaa. Toinen seikka. Tämähän ei, tässä ei ole kysymys pelkästään portaalista, vaan tässä on koko tämä IT-järjestelmä, jota on kehitetty. Esimerkiksi, että tunnistetaan nämä kunnat, mahdollistetaan rekisteröinti ja niin edelleen. Tämä on ollut varsin intensiivinen työvaihe. Esittelijän turhautuminen on myös meidän turhautumistamme, koska mekin olisimme halunneet tämän kahdessa kuukaudessa kassaan, mutta tämä oli hyvinkin monisyinen juttu. No hyvät uutiset sitten. Hyvät uutiset tämä on nyt olemassa. Tämä voidaan nyt tehdä monissa kunnissa. Tietysti rajoitteena on talousarvio, mutta järjestelmä on kuitenkin jo paikallaan ja olemassa. Ja nyt ponnistukset liittyvät tulevaisuuden investointeihin. Kahdeksantoista kuukautta, no sehän on se maksimi, mitä Wi-Fi for Europe täytäntöönpano käyttöönottoaika. Tämä on hieman vastaus myös parlamentin jäsenille. Jos kunta ei ole heti ensimmäisenä päivänä valmis ottamaan tätä käyttöön, kenties tämä teknologia on uutta, heille täällä autetaan niitä, jotka eivät tunne tätä teknologiaa, niin haluamme antaa kunnalle hieman enemmän aikaa installaatiota varten, mutta jos he voivat hoitaa tämän viikossa, niin he voivat tämä maksuseteli myös käyttää viikossa. Ei tässä ole mitään nopeusaikarajaa. Täällä vain autetaan niitä kuntia, joilla on hieman enemmän hankaluuksia uusien teknologioiden kanssa. Ja toinen erittäin tärkeä seikka liittyy siihen, miten me haluamme tämän järjestelmän toimivan. Kun käyttäjä on identifioitunut, niin silloin tämä, tässä voidaan vaikka kautta mennä sitten verkkovirailema muuallekin paikallinen rekisteröinti tunnistetaan. Me teimme tästä hyvin yksinkertaista, koska muuten tästä olisi tullut vielä yksi monimutkainen vaihe tämän jo olemassa olevan monimutkaisen välineen päälle. Ja tämä olisi hankaloittanut myös kuntien elämää, joten halusimme varmistaa sen, että jos joku on rekisteröitynyt paikalliseen yhteisössä, niin tällainen rekisteröinti voi olla sama syntaksi sitten rekisteröintiin muuallakin. Ja rekisteröinti olisi kutakuinkin automaattista. Se ei ole täysin automaattista verkkovirailua, mutta syynä on sekin, että Wi-Fi ei muulla tavoin tue verkkovirailua Tämä ei ole niin kuin kanssa, joten ei ollut muita tapoja tehdä tätä. Tästä olisi tullut lisää kuluja kunnille, joten me olemme valmiita rahoittamaan tällaisen päälle tulevan äh, laajalaisen äh, roaming-järjestelmän, mutta tästä ei pitäisi tulla enää lisätaakkaa kunnille. Mutta käyttäjät pystyvät käyttämään omaa käyttäjätunnustaan rekisteröintiä kaikkialla Euroopassa. Luonnollisestikin katsomme tulevaisuuteen ja 5G, kysymykseen herra Bonilta vastaus tässä. Annan myös hieman vastausta tässä herra Telitskalle. Me katsomme nyt tulevaisuuteen. Tänä päivänä ei ole oikein hetki keskustella siitä, mitä seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä tapahtuu Tätä katsotaan komission kanssa, mutta olemme kyllä huomanneet sen, että mielenkiintoa on kulkea siihen suuntaan, että käytetään näitä symbolisia välineitä ja näitä yksinkertaisia välineitä. Ja tänä päivänä kerroin, että meillä on nämä 4200 rekisteröintiä, mutta tämä tarkoittaa sitä, että välitön johtopäätös 24 tunnin kuluttua portaalin avaamisesta on se, että kysyntää on paljon. Sellaista kysyntää, eh, johon ei ole tarjontaa Euroopassa. Ja kun Euroopan instituutiosta jotain tehdään, niin tämähän on hyvä asia. Yleisesti, yleensähän tämä on alueellisten tai kansallisten viranomaisten tehtävä. Ei ole mitään syytä sille, miksi nämä kaksi järjestelmää eivät voisi toimia yhteen. Joten tulevaisuudessa tietystikin, jos Wifin päälle vielä on 5G-mahdollisuudet, ja voidaan käyttää tässä erila- tätä voidaan käyttää erilaisissa yhteisöissä, vaikka sairaaloissa ja niin edelleen. Niin sitten voidaan nähdä, että tämähän on yksi näistä mahdollisuudista, joita voidaan hyödyntää paikallisissa yhteisöissä. Toisin esille myös sen, että tämä menestys mahdollistaa sen, että puhumme, voimme puhua jäsenvaltioiden kanssa aivan eri lähtökohdista. On sellaisia jäsenvaltioita, jotka vastustivat aika kovastikin tätä aloitetta. Mutta suurin osa rekisteröinnistä tuleekin juuri tuosta jäsenvaltiosta, joka vastusti sitä eniten. Joten Kenties tämän vastahankaisen jäsenvaltion pitäisi uudelleen ajatella omaa asennettansa. Eli eipä olla nyt napit vastakkain, vaan tehdään yhdessä töitä. Kyllä me arvioimme tätä täytäntöönpanoa, koska wifi-verkko lokataan. Tässä on erilaisia teknisiä parametreja, jotka tullaan analysoimaan. Rob Griffinille tietysti kaikkia julkisen palvelun tahoja voidaan tässä tälläkin palvella. Sitten ex-post-arvio, niin vuosittain se toteutetaan. Ja tulemme varmistamaan sen, että avoimuutta joka vaiheessa on riittävästi niin, että voidaan arvioida tarkasti sitä, mikä tämän ohjelman vaikutus on suhteessa kun ajatellaan tätä suhteessa EU-talousarvioon, niin kyllähän tämä kovin pieni asia on, mutta tämä on hyvä väline yhteisölle ja tämän 24 tunnin rekisteröintimenestys kyllä osoittaa, että mielenkiintoa on. Ja herra Telitskalle vielä vastaus. No tietenkään me emme tässä hyppele Brysselissä metroaseman edessä ja huuda, että tämä on suuri menestys. Me sanomme tänä päivänä, että me olemme yllättyneitä. 24 tunnin kuluttua emme odottaneet todellakaan, että olisi jo 4200 hakemusta. 5 prosenttia EUn kunnista 24 tunnissa. Tämä on sellaista dataa, jota pitää todella pohtia. En vedä siitä vielä mitään johtopäätöksiä. Olemme hyvin tietoisia näistä haasteista, maksusetteileiden jakamisesta, järjestelmän toiminnan varmistamisesta. Tässä on tolkulla intensiivisesti valmisteltu IT-asioita. En sano, että tämä on sellainen malli, jota pitäisi tulevaisuudessa välttämättä seurata. Tämä riippuu monivuotisista rahoituskehyksistä, mutta yksi pohdinta, yksi huomio, joka voin tänä päivänä esittää, on se, että jäsenvaltiot ja parlamentti sanoivat minulle tämän alussa, että rahaa ei digitaali juttu nyt tarvita, koska kahdeksan miljardia on jo komission ehdotuksessa. Ja he olivat kyllä aivan massiivisesti väärässä tässä kaikki digitaalisuus on tärkeintä, mitä yhteiskunnissa tällä hetkellä tapahtuu. Ne, jotka sanoivat, että kunnista ei mitään kysyntää ole, niin kyllä nyt vilpittömästi, jos tarkastellaan eh, viimeisten 24 eh, tunnin tapahtumia, niin kylläpä nämäkin ihmiset olivat aivan väärässä. Ne, jotka sanovat, että katsotaan, toimiiko järjestelmä, voidaanko maksuseteli tehokkaasti jär, eh, jakaa ja kaikki asennetaan hyvin ja se toimii, niin, no kyllä meidän täytyy lähteä siitä olettamuksesta, että järjestelmä toimii. En minä voi tänä päivänä sanoa, että tämä on suuri menestys. Silloin en puhuisi ihan vakavalta pohjalta, mutta haluan vain sanoa, että tämän päivän tietojen mukaan tämä on varsin hyvin mennyt herra Silikiarisille. Nämä maksusetelit menevät niille kunnille, joilla ei ole wifiä, langatonta verkkoa käytössä, joten nämä suuntautuvat niille yhteisöille, jotka yleisesti ovat vähän kauempana tällaisista vaikutuskeskuksista jäsenvaltioissa. Samanaikaiseksi, samanaikaisesti, kuten kollegani Viilan, Viilan sanoi, meillä on tällainen järjestelmä, jolla varmistetaan se, että mm, vähintään minimi maantieteellinen jakauma näiden maksuseteleiden osalta jäsenvaltiossa ei nyt jo kaikista maksuseteliä voi ö, tarkistaa, koska tästä prosessista tulisi liian pitkä ja hankala. Tästä keskusteltiin parlamentissa ja tämä oli yksi näistä ö, ratkaisusta, joka löydettiin first come first serve. Olette aivan oikeassa. Mielestäni meidän täytyy maksimi näkyvyys luoda tälle hankkeelle. Meillä on, asia, meillä on dokumentaatio kaikilla kielillä. Meillä on helpdesk. Paljonkohan sinne on tullut jo soittoja eilen? 800 soittoa kunnilta 24 tunnissa, joten me investoimme myös tähän palvelevaan puhelimeen, avustavaan puhelimeen. Ja tietysti on eräs seikka, jonka tunnustan tällä hetkellä olevan ehkä ongelma. Palveluseteleitä ja maksuseteleitä ei tule olemaan tarpeeksi. Kuten sanoin, en usko, että olisi rehellistä luvata kaikille, että näitä, riittyy, että näitä liittyy kaikille, mutta tässä täytyy puhua paikallisviranomaisten kanssa ja yrittää löytää heidän kanssaan. Niin kuin herra Sorenikin sanoi, että tässä löydetään tällaisia kumppanuuksia – sanotaan, että voitte käyttää meidän IT-infrastruktuuriamme ja näitä maksuseteleitä ja katsotaan sitten, millä tavalla me voimme tämän puuttuvan rahoituksen hoitaa. No, meidän täytyy ensin katsoa, menevätkö kaikki voucherit, jos kaikki jatkuu niin kuin nyt, niin varmaan näin on. Ja sitten seuraava vaihe on se, että keskustellaan paikallisten ja kansallisten viranomaisten kanssa ja sanotaan, että tässä on kysyntä numerot teidän maastanne, voitteko auttaa. Ja sitten seuraava askel tulevaisuudessa on pohtia tätä asiaa. Olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne. oikean aikaan oikea, oikealla tavalla keskustellaan siitä, mitä halutaan tehdä seuraavien, seuraavassa vaiheessa Vastaus herra Martinille on hyvin yksinkertainen. Lakotoverkko on kaikissa kodeissa, myös täällä. Näiden täytyy olla Euroopan, eurooppalaisten sääntöjen mukaiset ja täyttää erilaiset vaatimukset. Eikä näitä voida asentaa, jos sääntöjä ei noudateta. Eli myyjien täytyy jakaa sellaisia laitteita, jotka ovat eurooppalaisten ja kansallisten sähkömagneetti magneetti, mitä teilyn vaatimusten mukaisia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Haluan kiittää tohtori Violaa. Me emme ole tottuneet aivan näin kattaviin, tyhjentäviin vastauksiin, eli tässä todella mennään asian ytimeen ja sisältökysymyksiin. Ja tämä on oikein hyvä yhteistyömuoto. Kiitos teille, kiitos myös kollega Sorinjolle ja kaikille keskusteluun osallistuneille. Teemme varmasti tämän aiheen tiimoilta vielä jatkossakin yhteistyötä. Kiitos. Possiamo continuare con il successivo... Voimme jatkaa seuraavan kohtaan esityslistalla. ENISA, EUn kyberturvallisuusvirastoa koskeva asetus. Kyse on myös tieto- ja viestintätekniikan kyberturvallisuussertifioinnista. Angelika Niebler on esittelijä. Saatte välittömästi puheenvuoro. Olkaa hyvä. Prigo. You can start. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä olen iloinen, että tänään voimme keskustella kyberturvallisuuslainsäädäntöhankkeesta. Alkuun korostettakoon, että kyse on keskustelusta. En tässä esittele mietitön luonnosta. Se on jo aika lailla valmis viikon loppuun mennessä. Annan sen sitten käännätettäväksi. Mutta olen iloinen, että meillä tarjoutuu vielä täälläkin mahdollisuus keskusteluille. Alkuun pari huomiota ennen kuin kommentoin komission ehdotusta. Ensinnäkin pidän hyvänä sitä, että komission kyberturvallisuus hankeesitys on tehty ja strategia löytyy. Kyberturvallisuus ei ole ihan uusi asia meille. NAS direktiivi pannaan paraikaa täytäntöön kansallisella tasolla. Kyberturvallisuuden saralla on Euroopassa paljon saatu aikaiseksi ja se on hyvä asia. Tarkoituksena on tukea digitaalista yhteiskuntaa ja taloutta ja teollisuutta 4.0-versiota tukea sitä, mutta se onnistuu vain ainoastaan, mikäli luotamme palveluiden ja tuotteiden ja prosessien turvallisuuteen ja laatuun. Ja minäpä uskon, että kyberturvallisuuslainsäädäntöehdotus on äärimmäisen tärkeä kansalaiset hyödyntävät ja uskovat vain ainoastaan näihin älykaupunkeihin, koteihin ja ratkaisumalleihin, vain ainoastaan siinä tapauksessa, että tarjoamme riittävän hyvän suojatason ja että luotamme siihen, että tuotteet ja palvelut ovat turvallisia, eli ettei pääse hakkerihyökkäyksiä ja vakoilu tapauksia tapahtumaan. Jos katsotaan, mitä tapahtuu ympäri Eurooppaa, Saksassa, pari päivää sitten hakkeri pääsivät ulkoministeriön sivuille ja nyt on käynyt ilmi, että kyse oli venäläisestä turlanimisestä hakkeriryhmästä. Se pääsi tutkimaan myöskin arkaluonteisia asioita EU-Brexit-neuvotteluihin liittyen ja EU-Ukraina ja valko neuvotteluihin liittyviä tietoja pääsi sieltä sitten vuotamaan. Oikeastaan ne olivat salaisia asiakirjoja. On tietenkin melko lailla surullista, että nämä vuotivat sitten. Ja sitten tämä nukke tällainen sähköinen nukke, niin, joka oli lasten suosikki, niin se nauhoitti ja kuvasi vaikka mitä, mitä lastenhuoneessa tapahtui. Onneksi se vedettiin pois markkinoilta ja esimerkkejä löytyy vaikka kuinka monta. Varsinkin jos ajatellaan, mitä siruvalmistajat ovat tehneet, eli että siruistakin löytyy turvallisuusaukkoja. Tämän verran vain ihan muistutuksen omaisesti, sillä tämä on aihe, jota me täällä käsittelemme. Ja jos me emme kykene lanseeraamaan sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka ovat turvallisia, niin silloin tämä tuotekehittely ja ajatushautomoiden tuotokset eivät konkretisoidu digitaalisessa maailmassa. Ja sitten toinen asia, jota haluan korostettavan, teollinen pohja kaikissa jäsenvaltioissa on vahva ja varsinkin kyberturvallisuuteen liittyen voidaan sanoa, että nyt meille tarjoutuu mahdollisuus toimia edelläkävijänä myöskin kansainvälisellä näyttämöllä. Edellytyksenä on tietenkin se, että juridinen, juridiset puitteet ovat kunnossa. Ja minä uskon, että jos katsotaan tätä kyberturvallisuuslainsäädäntöhanketta, niin se takaa sen. Ja sitten tämä komission ehdotus, siihen liittyen muutamia huomioita tämä lainsäädäntöehdotus jakautuu kahtia. Ensinnäkin kyse on virastosta Enisasta ja toisaalta taas sertifiointijärjestelmät ja sertifiointiprosessit kansallisella EU-tasolla. Alkuun jotain Enisan, Enisaan liittyen, kuten tiedätte, hyvät kollegat, niin Ateenassa ja Herakleonista löytyy Enisa-virasto. Se vastaa verkko- ja tietoturvallisuudesta. Minähän puoli vuotta sitten kävin Enisa vierailulla ja tutustuin tähän virastoon. Se on hyvin toimiva virasto. Sieltä löytyy todellisia asiantuntijoita, jotka tekevät paikallisella tasolla erinomaista työtä, kuten olen kertonutkin. Mutta Enisa on pieni toimia. 80 henkilöä siellä on töissä, jatkossa suunnitteilla on 120. Nyt kerää kysymys, että miten Enisa voitaisiin vahvistaa. Komissio on ehdottaa, että Enisa saa pysyvän mandaatin, eli että tämä virasto olisi luonteeltaan pysyvä ja mandaatti olisi siis pysyvä. Lisäksi ehdotetaan, että rahoitukselliset että henkilöstöresurssit kohenevat. Tietenkin hienoja ehdotuksia, joita voi vain ja ainoastaan tukea. Ja kyllä parlamentin pitäisi toimia vielä ponnekkaammin. Eli työntekijöiden määrän kasvattaminen 80-120 ei riitä millään. Kyllä mielestäni siellä tarvitaan jossain vaiheessa 500kin ihmistä, varsinkin jos muistellaan kuinka paljon asiantuntijoita löytyy kansallisista kyberturvallisuusvirastoista, Saksassa BSI-virasto, sieltä löytyy 880 työntekijää, Ansi Ranskassa yli 500 työntekijää, ja kun mennään yritysten kyberturvallisuusyksiköihin, niin sieltä vain havaitsee, että jokunen tusina viiva satoja työntekijöitä vastaavat kyberturvallisuusasioista. Tämän sanottuani toteaisin vielä, että on pantu merkille, että Enisa on päässyt kunnolla vauhtiin, sitä on vahvistettava, sitä on laajennettava, potentiaalia löytyy, myöskin koordinointi ja yhteistyö saralla parannusta voidaan saada aikaiseksi, mutta jos ajatellaan näitä mainitsemieni lukuja, niin aina täytyy olla realistinen, eli meidän on varmistettava, ettei tässä nyt tehdä kärpäsestä härkästä. Se on kuin lapsi tämä Enisa. Eli on varmistettava, että tämä lapsi kehittyy kehittymistä ja minä tulen tekemään tähän liittyen ehdotuksia, eli että tämä kehitysprosessi on nähtävissä. Me emme halua tietenkään viedä kansalliselta tasolta toimivaltuuksia, mutta me haluamme tukea jäsenvaltiota, jotta eurooppalainen pilari eli Enisa olisi vahva. Mitä tulee toimivaltuuksiin operatiivisen yhteistyön saralla, siihen liittyen en sano mitään sen kummempaa kuin, että lausuntoluonnoksesta tai mietintöluonnoksesta tähän liittyen infoa löytyy enemmän ja sitten missä määrin Enisa on mukana sertifiointiprosessissa, niin siihenkin palaamme tuonempana syvällisemmin. Sitten vielä toiseen asiaan näin lopuksi, tämä sertifiointi. Hyvät kollegat, tästä on järjestetty kuuleminenkin asiantuntijatason kuuleminen. Monia avoimina olevia kysymyksiä on vielä pöydällä. Toivon kommentteja ensinnäkin soveltamisalaan liittyen. Siihen liittyen on erinäisiä ratkaisumalleja tarjolla, mutta meidän ei tulisi tuijottaa vain ainoastaan palveluita ja tuotteita, vaan meidän täytyy katsoa ikään kuin kaikkien tuotteiden elinkaarta, kun puhumme sertifioinnista. Ja siltä pohjalta lähdemme tätä määritelmää myöskin ikään kuin hyvinkin laajasti muotoilemaan. Ja kunhan se on laaja, niin se edellyttää tietynlaista priorisointia, sillä nämä miljoonat ja miljardit laitteet, niin niihin liittyen ei voida vaatia välittömästi yön yli mitään sertifiointia. Me tarvitsemme priorisointia ja menetelmän pitää olla siihen liittyen sopusuhtainen. Ja ensimmäistä kertaa nyt voimme keskustella tästä erittäin tärkeästä asiasta, joten toivon, ettei tämä vain olan kohautuksella ohiteta. Tämä ei ole mikään mitätön asia, vaan erittäin tärkeä seikka. Ja sitten sertifiointijärjestelmiin liittyen, pakollinen vaiko vapaaehtoinen. Minä lähden riskiperusteisesta ratkaisumallista – ja kunhan riskit on arvioitu, niin sitten voidaan sanoa, että onko tämä pakollinen vai vapaaehtoinen tämä sertifiointi. Saapas nähdä, mitä kollegat tuumaavat. Ja ehdotuksessa myöskin todetaan, että olisi eri turvatasoja, eri vaatimustasoineen. Tietenkin voidaan keskustella ja kiistellä näistä eri ajatuksista ja malleista, joten kommentteja kaivataan. Eli lyöstä virsi kaunis, eli sertifioinnin enisan suhteen meidän täytyy vain varmistaa, että hallintorakenteet ovat kunnossa. Minun mielestäni me tarvitsemme asiantuntijuutta jäsenvaltiotasolla, sitä on hyödynnettävä, mutta myöskin teollisuuden asiantuntijuutta tarvitaan. Eli teollisuutta kaivataan, sillä palvelut, prosessit, tuotteet, niitähän tuotetaan ja ohjataan yritysmaailman kautta ja meidän täytyy varmistaa, että teollisuus saadaan hankkeeseen mukaan. Mutta se, miten se toteutetaan, niin siihen liittyen on olemassa erinäisiä näkemyksiä. Minullakin on oma ehdotukseni siihen liittyen ja jään odottamaan kommentteja kollegoiden puolelta. Siinäpä kaikki. Kiitokset kaikille varjoesittelijöille, muille, jotka ovat olleet aiheen tiimoilta minun yhteydessä. Tämä on ollut jo tähänkin asti erittäin hedelmällinen yhteistyöhanke ja toivottavasti tämä keskustelu jatkuu yhtä hedelmällisenä varsinkin kunhan äh, mietintöteksti on pöydällä. Kiitos kollega Nibler. Nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron ensimmäisenä. Kurun Bashev, olkaa hyvä. Благодаря ви, госпожо Тойра. Благодаря ви, че сте един толерантен председател и оставяте повече време за дискусия. Puheenjohtaja. On hyvä, että meillä jää riittävästi aikaa keskustelulle näin tärkeästä aiheesta. Haluan kiittää esittelijä Nibleria hänen tekemästään työstä. Meillä on hyvä perusta nyt keskustelulle tässä mietinnössä. Toivottavasti hyvä äh, ilmapiiri äh, vallitsee aina loppuun saakka. Aivan niin kuin mainittua, tässä ehdotuksessa on kolme osaa. Ensimmäiset kaksi liittyvät Enisan rooliin – komissiota tulisi kyllä tästä ehdotuksesta kiittää ja onnitella. Ehdotuksella pyritään vahvistamaan Enisan roolia ja pelkkään kuitenkin, että ehdotus ei ole riittävän tehokas. Nibler mainitsi, että henkilöstömäärää lisättäisiin 120 ja se voisi olla ok, mutta tällä hetkellä työntekijöitä virastossa on 80. Toisaalta sitten Ranskan virastossa 500, Saksassa 800-900 työntekijää. Onko normaalia, että kansalliset viranomaiset ovat jopa kymmenkertaisia kuin Euroopan tason toimia? Toki on hyvä, että jäsenvaltiot kiinnittävät huomiota kyberturvallisuuteen ja niitä tulisi tästä työstä onnitella, mutta olisi parempi, että mekin voisimme organisoitua tässä asiassa EU-na. Tällä hetkellä avoin kysymyshän on se, että jos kyberisku kohdistuisi suureen määrään jäsenvaltioita, niin kuka sitten johtaisi, kuka organisoisi Euroopan tasolla toimintaa. Muuten voi käydä niin, että jokainen jäsenvaltio toimii ikään kuin hengen hädässä yksin, ja tämähän ei ole oikea lähestymistapa. Eikö Enissä viraston tulisi raportoida komission kollegiolle ja tämän lisäksi myös Euroopan parlamentille. Ja varmasti ensisijaisesti komission puheenjohtajalle. Kun ajatellaan vaikkapa Singaporea, Israelia tai Ranskaa, niin nämä, näissä maissa virasto on suoraan pääministerin eh, tai presidentin alaisuudessa, eikä niinkään yksittäisten ministeriöiden alaisuudessa. Nyt meidän tulee päästä eroon tällaisesta hyvin oman napan tuijottavasta lähestymistavasta jäsenvaltiossa, niin että voisimme luoda vahvan viraston. Tulee myös päästä yksittäisten toimijoiden egocentrisyydestä silloin, kun ne eivät halua jakaa tietoa. Jos haluamme taistella kyberrikollisuutta vastaan, niin ei ole muita vaihtoehtoja kuin jakaa tietoa. No sitten sertifiointi joko vapaaehtoisena tai muutoin asian osaiset ovat ottaneet tähän kantaa ja on haluttu vapaaehtoista sertifiointia. Jäsenvaltiot, jotka ovat oman työnsä hoitaneet, ovat nimenomaan omaksunut omaksuneet tällaisen lähestymistavan, mutta eurooppalainen sertifiointi tulisi toteuttaa avoimena niin, että se voitaisiin tunnustaa myös muualla Euroopan unionin ulkopuolellakin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Intiassa. Ymmärrämme hyvin sen, että virastoa tulisi vahvistaa. Toivon, että meidän käymässämme vuoropuhelussa voimme tarjota kyberturvallisuusasioille merkittävämmän roolin Euroopassa niin, että tuo paransi tältä osin. Grazie, Kiitos kollega Kurumbashev Ja nyt ECR, edustaja Tozenovski, olkaa hyvä. <clears throat> Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rova Nibleriä hänen esityksestänsä. Tämä on sellainen aihe, joka on aina vain tärkeämpi. Meillä on rikollispiirejä, jotka hyökkäävät kyberjärjestelmiämme vastaan, ja tämä on jo meidän elämämme realiteettia valitettavasti. Yhteiskunnan täytyy puolustaa itseään. Hyökkäykset kyberturvallisuutta vastaan voivat olla myös hyökkäyksiä yhteiskuntiamme ja niiden koskemattomuutta vastaan. Aivan kuten Rova Nibler sanoikin, mitä Enisan tulee, niin olen yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme vahvan viraston. Nyt on oikea aika Enisalle saada pysyvä mandaatti ja enemmän henkilöstöresursseja ja suurempi talousarvio. joidenkin asiakirjojen mukaan Enisan työtaakka kasvaa koko ajan. Enisan pitäisi myös rakentua jäsenvaltiossa olevien olemassa olevien perusteiden päälle. Monissa, joissakin jäsenvaltioissa on hyvin vahvoja, vakaita, jämäköitä virastoja. Toisten virastot ovat vasta lapsen kengissä. Tärkeähän on tässä myös tehokkuus. Tällaiset hajautetut järjestelmät ovat usein tehokkaampia kuin vahvasti keskitetty järjestelmä. Jos Enisasta tulisi ainut EUn kyberturvallisuuspuolustaja, niin tämä ei olisi hyvä, ja jäsenvaltiot eivät varmaankaan olisi tästä myöskään yhtä mieltä. Mielestäni tärkeää nyt on rakentaa olemassa olevien, olevan kokemuksen päälle jäsenvaltioista ja löytää hyviä yhteistyön tapoja. Tämä on mielestäni Enisan tärkein tehtävä. Kysymys kuuluukin, missä määrin Enisan pitäisi ottaa hoitakseen operatiiviset toimet. Tämä on asia, josta meidän täytyy keskustella mutta joka tapauksessa meidän ei pitäisi asettaa liikaa operatiivisia tehtäviä Enisalle. Enisan pitäisi olla enemmänkin tällainen tiedonjaon, koordinoinnin ja koulutuksen taho. Mitä tulee tähän sertifiointiin? Niin luulen, että tästä tulee hyvinkin monisyistä, koska meidän täytyy ottaa huomioon elinkainoelämän intressit, yritykset ja niin edelleen. Aivan kuten Rova Niblerkin, minä olen sitä mieltä, että sertifioinnin pitäisi tapahtua vapaaehtoispohjalta. Ja vapaaehtoisen sertifioinnin pitäisi perustua hyvin yksityiskohtaiseen riskianalyysiin. Mielestäni tällainen riskilähtöinen lähestymistapa toimii erittäin hyvin Yhdysvalloissa ja Etelä-Koreassa. Näissä maissa on enemmän kokemusta tällaista lähestymistavasta. Uskoisin, että elinkeinoelämän kokemusten hyödyntäminen ja kansainvälisten standardien pohjalle rakentaminen sertifiointistandardien osalta olisi hyvä. Minulla oli kunnia tehdä yhteistyötä Rovan Niblerin kanssa monien aikaisempienkin mietintöjen kohdalla. Ja mielestäni tämä on nyt hyvä foorumi meidän työllemme ja uskon, että me voimme nyt viedä Euroopan unionin kyberturvallisuusagendaa eteenpäin. Tämä on mielestäni ollut hyvä aika toimia ja meidän täytyy hyödyntää tämä parhaalla mahdollisella tavalla. Elää. Kollega Telitska, Alde. Thank you. Uh, um, Kiitokset Mielenkiinnolla odotan jatkoyhteistyötä kollega Nieblerin ja varjoesittelijöiden kanssa tästä aiheesta, joka moniulotteinen. Kaiken ajan on turvallisuus ja meidän on vain todettava, että porsareikiä löytyy vielä aika lailla. Tämä on kuin sveitsiläinen juusto, täynnä reikiä, mutta tämä liittyy kysymyksiä, me tiedämme, mitä voi tapahtua, mikäli kuluttajat eivät luotakaan enää tuotteeseen. Suurin haaste mielestäni ei välttämättä ole se, miten me tästä itse keskustelemme. Mehän keskustelemme tästä samalla tavalla kuin jäsenvaltioiden poliitikot, poliitikot ainakin jotkut. Meillä on asenneongelma tai kulttuuriongelma. Joissakin jäsenvaltioissa Ehkä tässä liioittelen hiukan, pyydän sitä aika, anteeksi, mutta ei voisi vähän kiinnostaa ainakaan jossain jäsenvaltiossa. Meidän täytyy katsoa, että me saamme tätä asennetta muutettua siten, että heikoimmat lenkit vahvistuvat. Siinä ensimmäinen huomioni. Mitä Enisaan tulee, niin täällähän sanottiin, että se tekee erinomaista työtä, olen samaa mieltä. Minullekin tarjoutui mahdollisuus kahteen otteeseen keskustella johtajan kanssa, kollega Riisin kanssa ja olen vierailullekin käynyt siellä. Siellä ollaan hyvin realistisia, ihan jalat maassa toimitaan, ja tiedetään, mihin kannattaa pyrkiä. Mutta ongelmana nyt on vain se, että olisi tietenkin hienoa, jos säädösteksti kerran hyväksyty, hyväksytettynä olisi voimassa pitkään ja parantaisi kyberturvallisuutta paljonkin, mutta maailman muuttuu nopeasti. Tilanne on aivan toisenlainen kolmen, neljän, viiden vuoden päästä ja riskit kasvavat kasvamista. Ja kuten sanoin, niin välttämättä neuvostossa ei olla yhtä kunnianhimoisia. Joten ehkäpä tällä kertaa me voisimme peräkuuluttaa sitä lähestymistapaa, mutta johdanto-osan kappaleissa ja tarkastuslausekkeessa toteamme, mitä me haluamme jatkossa saavutettavan. Tämä on vaihe, por- prosessi, mutta vakaa sellainen, joka johtaa kyberturvallisuustason vahvistumiseen. On tietenkin sanomattakin selvää. Ensinnäkin me tarvitsemme pysyvän mandaatin Enisalle ja Eninsa täytyy vahvistaakin, mutta en tiedä missä määrin, sillä kaikki riippuu siitä, varmaan olette samaa mieltä. Eli kaikki riippuu siitä, että mitkä ovat Eninsan tehtävät tämän lainsäädäntötekstin mukaisesti. Niin, sitten tämä pakollisuus versus vapaaehtoisuus. Pakollisuus tuskin menee neuvostossa läpi ja enpä usko, että se on vielä toimintakykyinen järjestelmä. Meidän täytyy lähteä liikkeelle vapaaehtoisuudesta, mutta katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta onko se sitten luotettava järjestelmä, jos se on vapaaehtoinen? Tämäkin on keskeinen kysymys. Sitten tuoteryhmät, määritelläänkö ne tässä jollakin tavalla vai eurooppalaisella tasolla? Olisivatko nämä tyhjentäviä luetteloita vai esimerkillisiä? Kysehän ei ole vain IT-kysymyksistä. Jopa telkkarin tai jääkaapin tai kellon lasten kellon kautta voidaan hakkeroitua kotiverkkoon, ja sekin kannattaa pitää mielessä. Yksi asia, johon voitaisiin perehtyä, on tämä positiivisen motivaation aikaansaaminen. Jos minä nimittäin kuluttajana huomaan, että tässä tuotteessa on EU-lippu tai merkki ja se on Enisan myöntämä ja se tarkoittaa, että joku tietty laatutaso on taattuna, niin silloin voin uskoa tuotteeseen hankkia sen itselleni. Joten meidän täytyy yhtäältä säännellä, mutta toisaalta varmistaa riittävä pelivara itsesääntelylle ja kuluttajien tietoisuuden muuttamiselle. Monia asioita täytyy käsitellä, ei mikään helppo tehtävä. Tasapaino on vain saatava aikaiseksi. Ja minä halus, otin esille tässä vain murtoosan niistä asioista, joihin täytyy paneutua. Kyllä asioita riittäisi vaikka kuinka paljon, mutta tämä on ensimmäinen keskustelu ja sellaisena minä sen myös itse näen. Kiitoksia. Vihreiden Dalunde, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle ensimmäisestä mietintöluonnoksesta. Enisalla on potentiaalia muodostua todella tärkeäksi tekijäksi IT-turvallisuusalueella. Ja jos asetuksessa tarvittavat rakennuspalikat löytyvät, niin ne voi käydäkin. Ensinnäkin tämä vakaus, jos tällä virastolla ei ole pysyvää mandaattia, niin ei se ole mitenkään vakana nähty yhteistyökumppani. Sitten toiseksikin tässä on nopeasti haasteet kasvavat IT-turvallisuussektorilla. Tämä täytyy ottaa huomioon. Meillä, meidän täytyy olla yksinkertainen ja avoin järjestelmä. Viimeisenä vaan yhtä tärkeänä meidän täytyy varmistaa se, että sertifiointipuitteilla voidaan saada tällaisia uskottavia järjestelmiä niin, että eurooppalaiset palvelu- ja tuotetarjoajat luottavat tähän. Ja tällä estetään myös sellaisten tuotteiden kaupaaminen, jotka ovat turvallisuusriskitekijää. Tässä täytyy olla myös tiettyä joustavuutta, koska alalta on alan teknologinen kehitys on hyvin nopea. Vapaaehtoinen sertifiointi on tärkeä ohje nuora, mutta tässä ei tar- tartuttu esimerkiksi sellaisiin kuluttajatuotteisiin, joilla käyttäjiä vakoillaan ja niin edelleen. Ei voida hyväksyä tällaisia kuluttajalaitteita, jotka eivät ole salasanan suojaamia ja joiden viestintä on avointa kaikille. Tätä asiaa ei ole riittävästi esityksessä käsitelty ja nyt on oikea aika ja paikka muuttaa tätä meidän tarkistustemme kautta. Kiitos myös puheenvuoroon lyhykäisyydestä. Tämä hieman kompensoi kaikkein muiden hieman pidempiä puheenvuoroja. Kollega Matias, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä hetkellä kyberturvallisuus on yhä enemmän tapetilla ja päivittäin kuulemme kyberhyökkäyksistä ja muusta vastaavista, jotka kiinnittävät myös kansalaisten huomiota meidän lisäksemme. Viime viikonloppuna tapahtui maailmanlaajuinen skandaali tässä, tai se tuli ilmi. Ja miljoonia euroja oli tässä Cambridge Analytics-yhtiössä käytetty mielipiteiden muokkaukseen, päätöksiimme, manipulointiin ja niin edelleen. Sillä tavalla kuin koskaan ennen ei ole tehty, koskaan ei ole nähty tällaista. Tämä koko alue on hyvin herkkä. Tässä on tällaisia muka viattomia Facebook-sovelluksia, joita on hyödynnetty. Tähän liittyy myös digitaali yksityisyys. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki tällaiset yksityiskysymykset. Tämä on ollut paljon tapetilla eritoten näiden erilaisten skandaalien takia. Me voimme arvioida millä tavalla esimerkiksi Yhdysvalloissa vaaleihin vaikuttivat nämä erilaiset järjestelmät, joita hyödynnettiin. Tämähän ei ole pelkästään sosiaalisten verkkojen kysymys, vaan tässä on kysymys demokratiasta ja vapaudesta. Me koskaan voi tarpeeksi kiittää kaikkia niitä toimittajia, jotka kuukausia tekivät töitä näiden tutkimusten puolesta ja kenties todellakin tekevät valtaisen työn tulevaisuuden eteen. Tämä kysymys on kokonaisuudessaan meidän jokapäiväisen elämämme keskiössä ja tämä on yksi kansalaisten suorista huolenaiheista ja heihin vaikuttaa se, millä tavalla me käsittelemme. Jos me puhumme pelkästään tuotteista, palveluista ja lisensseistä, niin meidän täytyy kyllä puhua sitä, siitä, millä tavalla ihmiset päivittäin kokevat tämän kaiken. Komission aloite on erittäin tärkeä, mutta meidän täytyy vastata näihin kansalaisten konkreettisiin huolenaiheisiin. Tässä on hyvinkin paljon erilaisia huolia ja myös viestintä on ollut hieman sekavaa. Useat osat tekstistä voisivat olla paljon selvempiä. Enisa, se mandaatti, operaatiot, henk- organisaatio ja niin edelleen. Ja toisaalta sitten meillä on tämä kysymys kyberturvallisuudesta ja sertifioinnista. Enisa ja sen mandaatti, meidän pitää pystyä vastaamaan nopealla ja koordinoidulla tavalla ähm, mahdollisiin kyberhyökkäyksiin. Tähän viitattiinkin jo. Kyberhyökkäyksiä voi Euroopan unionin alueella tapahtua ja tätä varten meillä täytyy olla mahdollisuus tukea jäsenvaltioita niiden vastauksissa näihin hyökkäyksiin. Meidän täytyy pystyä koordinoimaan asioita eurooppalaisella tasolla, mutta meidän täytyy olla myös varovaisia, mitä tietä me seuraamme tässä, niin että emme vaaranna yksilöiden tietojen vapautta emmekä oikeutta yksityisyyteen kyberturvallisuuden nimissä. Viimeinen puheenvuoro seikka liittyy sertifiointiin. On aivan selkeää, että tässä tarvitaan eh, eurooppalaista sertifiointijärjestelmää, mutta Enisan täytyy tehdä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa, ei pelkästään muutamien. Tässä mielessä meidän täytyy ennen kaikkea suuntautua siihen, että suojellaan kuluttajia ja kun me puhumme pakollisesta tai vapaaehtoisesta sertifioinnista, niin täytyy ottaa huomioon itse tuotteet, joista puhutaan. Kenties herkimpien tuotteiden osalta pitäisi pohtia tällaista velvoittavaa sertifiointia. Ja sitten ihan lopuksi puheenjohtaja tämä ehdotus on vielä lapsenkengissä, joten meillä on vielä paljon tekemistä tässä ja me todella kiitämme kovasti Rova Nibleriä hänen tekemästään työstä. Kiitos. Kiitos. Nyt olemme kuunnelleet varjo esittelijöiden puheenvuorot ja sitten muita kollegoita pyydän puhumaan lyhyesti. Kollega Booni, olkaa hyvä. Thank you very much and thank you. Kiitos. Kiitos Angelika aiheen esittelystä ja kyberturvallisuuspakettien esittelystä ja nostit esille myös joitakin ongelmakohtia. Meidän täytyy tehdä käytännönläheistä työtä, jos haluamme päästä tavoitteisiimme. Ensinnäkin on tärkeää vahvistaa Enisa-virastoa. Mehän tiedämme, että ainoastaan Enisa voi vahvistaa sidosryhmien sitoutumista. Toisaalta meidän on tuettava Enisa-virastoa ja luoda uusi malli tiedonvaihdolle. Tämä on oikeastaan ainoa tapa saada tietoa erilaisista hyökkäyksistä, joita Euroopassa on tapahtunut. Me tarvitsemme tällaista toimijaa myös analyyttisissä kysymyksissä. Tärkeää on myös se, että riskejä analysoidaan. Ratkaisujen tulisi pohjautua riskiarvioihin. Uskon, että Enisa voi kerätä tietoa ja ehdottaa ratkaisuja tältä pohjalta. Sitten sertifiointijärjestelmät. Olen samaa mieltä siitä, että me emme ole valmiita tekemään näistä sertifiointijärjestelmistä pakollisia, mutta on pohdittava sitä, että lähdettäisiin liikkeelle vapaaehtoisella mallilla ja sitten luotaisiin edellytykset pakollisuudelle. Emme puhu tässä instituutioista, vaan puhumme turvallisuudesta ja meistä kaikista ja myös yrityksistä. Eli olen samaa mieltä, että sertifiointijärjestelmät voisivat pohjautua markkinapohjaisuudelle ja ne voisivat olla mm, elinkeinoelämävetoisia. Ei ole mitään yhtä ja ainoaa kokoa, joka sopisi kaikille. Se täytyy muistaa. Tulisi keskustella myös kyberturvallisuusosaamisesta silloin, kun keskustelemme näistä ydinkohdista. Kiitos. Blanco Lopez. Kiitoksia puheenjohtaja. Joskus kun puhutaan eurooppalaisesta virastosta, niin tässä tulee joitakin sellaisia henkilöitä, jotka aina kritisoivat, jotka kritiso, kritisoivat talousarvio, mutta me olemme nyt erittäin suuren vaaran edessä myös kansalaisten silmissä. Joka päivä me kuulemme turvallisuusloukkauksista uutisia. Ja tällaiset, tällaisia ö, turvallisuushyökkäyksiä tekevät erilaiset rikollisjärjestöt. No, yksi vakavimmista tällä hetkellä näistä ongelmista on Facebook Yhdysvalloissa, Euroopassa. Me tarvitsemme vakuuttavia menetelmiä niin, että voimme tehokkaasti torjua kyberhyökkäyksiä, eritoten silloin kun puhumme tähdellisten asioiden kehittämisestä, kuten esimerkiksi sähköinen terveydenhuolto, sähköinen autoilu ja niin edelleen. Turvallisuusriskit täällä saattavat johtaa ihmisenkien menetyksiin. Me tarvitsemme haasteiden mukaisia välineitä, joilla voidaan ennakoida ja hoitaa tulevaisuutta äärimmäisen monimutkaisessa teknisessä ympäristössä. Tämän, tämän aloitteen täytyy siis mennä oikeaan suuntaan. Kiitos. Pilar de Castillo, olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja Siltanaa. Angelika Niebler ja minä osallistuimme keskusteluun, jossa yksi puhujista sanoi, että epäilemättä kyberturvallisuus tulee olemaan yksi prioriteettiaiheista seuraavien kymmenen vuoden aikana. No, tämä meni vikaan, koska tämä tulee olemaan tärkeä aihe koko elämämme aikana, samoin kuin se verkossa on aivan perustavanlaatuinen aihe koko ajan. Tämän huomioon ottaen olen yhtä mieltä monien täällä ilmaistujen ö, aiheiden kanssa. Ajatellaan nyt vaikka viraston resursseja, mandaatteja ja niin edelleen. Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä tästä. Minäkin olen yhtä mieltä siitä, mitä on sanottu. Perustavanlaatuisen tärkeää on priorisoida se, mistä lähdetään liikkeelle, koska se, mitä offline-maailmassa on lainsäädäntöä, niin sehän on koko ajan todellisuudesta jäljessä. Ja online-lainsäädäntö, e, se ei, sen vaarana ei ole laahata jäljessä, vaan se saattaa mennä aivan kummallisia reittejä. Joten meidän täytyy nyt todellakin linjata tätä kaikkea. Meidän täytyy olla joustavuutta niin, että voidaan priorisoida – ja samalla meillä täytyy olla, niin kuin Telitska sanoi, sellaiset puitteet, jotka mahdollistavat sen, että tämä edetään ilman mitään tällaisia pysyviä valtaisia lainsäädännöllisiä äh, hankkeita, jos tämä on jäsenvaltiokohtaisesti hankalaa, niin kuin EU kokonaisuudessaan tämä on vielä hankalampaa. Meillä täytyy olla siis priorisointia ja joustavuutta. Tämä täytyy koko ajan pitää mielessä, koska kyber turvallisuus ei ole täällä vain seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi prioriteetti, vaan se on jatkuva prioriteetti meidän yhteiskunnissamme tästä eteenpäin hyvin, hyvin pitkäksi aikaa. Martin, Kollega Martaan, viimeinen puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on esitetty kaksi kysymystä ja edustaja Nibler hyvin esitti. Eli mikä on hyväksyttävä turvataso ja mikä on Enisan rooli. Ensinnäkin eh, turvataso. Muistutan, että olen, olemme kuulleet eh, kollegoiden näkemykset siitä, että pitäisi pyrkiä pikemminkin vapaaehtoisuuteen kuin pakollisuuteen. No hyvä, mutta jos ei ole sitovaa luonnetta tässä eh, suhteessa jäsenvaltioihin silloin, kun kyse on sertifioinnista, niin emme me voi pakottaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä keskenään kun ajattelen vaikkapa Ranskaa tai Saksaa tai muita maita, jotka ovat korkealla turvallisuuden tasolla, siellä on satoja asiantuntijoita, jotka tekevät tätä työtä ja joilla on laboratorioita, jotka todella toteuttavat elävässä elämässä testausta. Nyt puhuimme juuri Wifi for EU-hankkeesta ja sitten todetaan, että kaikki tämä pitäisi jättää vapaaehtoisuuden varaan. Koko maailma on verkottunut ja kyberturvallisuus on hyvin tärkeä kysymys. Nibler puhui tästä verkossa toimivasta nukesta. Eli meidän täytyy toimia niin, että saamme dynaamisen talouden, eli kyllä tässä velvoittavuutta on oltava. Täytyy saada kansalaisten ja yritysten mieli hieman rauhallisuutta tässä asiassa pankki kertoi minulle hiljan, että minun pankkikorttini oli hakkeroitu, koska olin tehnyt internetostoksia ja joku yritti sitten pankokissa nostaa rahaa tililtäni. Eli säikähdin totta kai sitä, että minun pankkitietoni oli varastettu, hakkeroitu, mutta olin rauhoit, rauho, rauhoituin sen takia, että pankki otti yhteyttä ja turvajärjestelyt toimivat. Eli Euroopan tasolla tulisi päästä parhaaseen mahdolliseen viitetasoon. Muuten tässä emme onnistu. Eli muistutan, että Yhdysvalloissa ja Kiinassa on olemassa sertifiointijärjestelmä, joka äh, on huonompi kuin meillä. Äh, ja tästä voi syntyä kyllä sitten kauppasotaa. Äh, Eli me häviämme markkinaosuuksia, me häviämme myös turvallisuustasossa kun kauppasota syttyy. Eli Enisan rooli on todellakin tärkeä. Kyse on yhteistyön tasosta jäsenvaltioiden keskellä, jotta päästään todella korkealle turvallisuuden tasolle. Enisa näin ollen tulee tehostaa ja vahvistaa. Meidän tulisi päästä yksimielisyyteen siitä, mitkä ovat ne tehtävät ja toimet, joita me haluamme Enisalle antaa. Ja sitten pitää katsoa myös, mitkä resurssit sille annetaan. En nyt väitä, että 150 Patricia puhui 15 minuuttia, eli ihan kohta päätän puheenvuoroni. Tarvitaanko tuhat ihmistä sinne Enisaan, koska sille annetaan lisätehtäviä? No sitten täytyy antaa tuhat ihmistä, jos todella tehtävien hoito sitä vaatii. Tämähän on politiikkaa. Pelkään, että jos emme toimi näin, niin sitten kuuluu vain suuri ö, tuhahdus, kun tämä lässähtää. Sitten komission edustajana Despina Spanu, olkaa hyvä. Thank you very much for giving um, the floor to the European Commission. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron tänne komission suuntaan. Kiitos näistä ehdotuksista ja onnitteluista, joita olette esittäneet. Keskustelut ovat jo varsin pitkällä. Meille tänä päivänä olisi järkevää miettiä, mistä olemme yhtä mieltä keskustelussa neuvoston kanssa. Ja sitten voimme antaa hieman selvennyksiä. No ensinnäkin ensi, Enisa-ehdotus. Se, mitä täällä on nyt tänään sanottu ja se, mitä jäsenvaltiot sanovat, tässä on lähentymistä, että, eli halutaan vahvempaa ja pysyvää virastoa. Käydään keskusteluja siitä, millaisia resursseja on, mm, ovatko ne riittäviä, vaikka tässä on komissiolta tullut lisäysehdotuskin. Ja tietysti tämä liittyy myös Enisan tehtäviin. Mitä Enisan tehtäviin tuli, niin tässä vahvasti on tuettu Enisan tehtäviä äh, sen osalta, mikä sen normaali työtaakka tänä päivänä on. Neuvostelussa on keskusteltu Enisan roolista sertifioinnissa, mutta myös operationaalis- operationaalisissa kysymyksissä ja yhteistyössä täällä on kommentoitu myös Enisan roolia, äh, jos jotain suurta tapahtuu. Jäsenvaltiot haluavat tällaisen täydentävän roolin eurooppalaiselle virastolle niin, että se ei olisi päällekkäistä tai puuttuisi siihen, mitä kansalliset virastot tekevät. Komission tarkoituksenakaan ei ole tehdä päällekkäistä työtä tai toimia kansallisten virastojen päälle, vaan tämä on päinvastoin direktiivin mukaisesti sen osalta, mitä Enisan direktiivikin rakennettiin. Eli Enisan tarkoituksena on toimia täydentävänä kansallisten virastojen suuntaan. Kenties tässä jotain selvennystä täytyy siis tehdä. Mitä sertifiointiin tulee, niin todellakin jäsenvaltiot ovat samoilla linjoilla. Tässä on käyty keskustelua riskilähtöisestä, mukaanottavasta, tasapainoista järjestelmästä. Ja sitten on keskustelu siitä, pitäisikö tämä olla tällainen itse annettu todistus vai mikä. Tässä käydään vielä keskusteluja. Komission näkemyksen mukaisesti me ehdotamme vapaaehtoista järjestelmää. Se, joka tähän järjestelmään liittyy, sitoutuu tämän järjestelmän puitteisiin, joita valvotaan. Tämän vuoksi tällaista itsesääntelyjärjestelmää ei otettu mukaan tähän asetukseen. Sitten tämä mahdollisuus velvoittavasta sertifioinnista viittaan siihen, mitä herra Telitska sanoi tästä lähestymistavasta. Komission ehdotuksessa meillä on jo perusta sille, että järjestelmät voivat tietyillä alueilla muuttua velvoittaviksi. Meillä on artiklassa 47 määräyksiä, jossa toteamme, että sertifiointijärjestelmä, sitä voidaan käyttää eh, turvallisuuden osalta eh, velvoittavana. Tätä voidaan lainata myös EU-lainsäädännöstä. Eli se, että joistakin järjestelmistä voi tulla velvoittavia joillakin alueilla tämän kehyksen pohjalta. No se, miksi me emme komissiossa esittäneet tällaista lähestymistapaa, johtuu siitä, että meillä ei ollut riittävästi tietoja siitä, miten suuri, miten suuri soveltamisala tässä oli. Ja me haluamme tietysti tietyllä, erilaisia turvatasoja luoda ja nämä markkinat voivat päättää, minne suuntaan mennään. Sitten jäsenvaltioiden osallistumiskysymys ja eri sidosryhmien osallistumiskysymys. Tästäkin käydään neuvostossa keskusteluja. Komission ehdotuksen mukaisesti jäsenvaltioilla on merkittävä rooli myös eurooppalaisten sertifiointijärjestelmien ehdottamisessa, joten me olemme ehdottaneet eurooppalaisen sertifiointiryhmän luomista, joka sitten ehdottaa komissiolle näiden järjestelmien luomista. No miksi tämä tehdään Euroopan komission kautta? Sen vuoksi, että muuten tämä olisi mahdoton homma hallinnoida. Jotkut mainitsivat Enisan toimivaltuudet. No Enisähän on niin kuin Arvon jäsen täällä sanoi, se on tällainen jo kasvanut vauva. Tämä on nyt merkittävä virasto kyberturvallisuuden alueella, mutta sen täytyy vielä saada lisää vahvuutta, sen täytyy kasvaa se saa aivan loputtomasti sertifiointijärjestelmä, jos, jos se saisi loputtomasti sertifiointijärjestelmä pyyntöjä, niin siitä tulisi aivan mahdotonta hoitaa. Mitä tulee sidosryhmiin, niin komission ehdotuksen mukaisesti on määräys, jonka mukaisesti Enisan täytyy kuulla sidosryhmiä siinä vaiheessa, kun arvioidaan tiettyjä sertifiointijärjestelmiä – mutta tässähän myös neuvostossa keskustellaan tämän selventämistä. Tähän tiedätte, että neuvosto, neuvostossa asia etenee työn osalta hyvin. Me olemme valmiita auttamaan valiokuntaa. Te olette antaneet meille paljon mahdollisuuksia aikaa keskustella teidän kanssanne sertifiointikysymyksistä. Olemme täällä teidän keskuudessa. Kiitos. Mekin olemme kiitollisia tästä hyvin oikea-aikaisesta puheenvuorosta. Ihan muutama minuutti Angela Niblerille vielä puheenvuoro. Tästä on nyt keskusteltu hyvinkin laajasti. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Kiitokset kollegoille näistä huomioista, kysymyksistä ja ensi vaikutelmista. Tästä oli paljon hyötyä, varsinkin mitä tulee sertifiointiin, eli vapaaehtoinen vaiko pakollinen järjestelmä. Sitä on vielä puitava. Se on hankala kysymys, me haluamme markkinoille turvallisia tuotteita. Jos tämä on pakollinen järjestelmä, niin se on helpompi kuin vapaaehtoisuuden pohjautuva järjestelmä, mutta meidän täytyy olla realistisia ja katsoa aina tilannekohtaisesti, mistä keskustellaan. Ja kun ajatellaan, kuinka paljon älylaitteita on olemassa, niin tässä pitää kyllä olla tarkkana. Oikein paljon kiitoksia keskustelusta. Mielenkiinnolla jään odottamaan jatkokeskusteluja. Ja tämän viikon aikana vielä lopullinen mietintöluonnos tulee pöydälle. Käsittelemme mietintöä keskusteluineen 24. huhtikuuta. Eli silloin voimme sitten nähdä Angelika Niblerin lopullisen version mietinnöstä. Nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Saamme selvän teon valiokuntamme virkamatkasta Chileen. Mukana oli kuusi jäsentä. Nähdäkseni kuusi jäsentä toden totta oli Chiilessä 18.20. joulukuuta ja kollega Lewandowski saa nyt puheenvuoron. Hän voi esittää selonteon matkasta ja pyydän ottamaan huomioon aikataulutuksen, koska meillä on vielä ohjelmassa komissaarin vierailu. Fact finding mission from this. Niin, tämä tiedonkeruumatka tapahtui siis joulukuussa viime vuonna. Kyse oli assosiaatiosopimuksen äh, päivittämisestä Chilen kanssa. Käsittelimme nimenomaan ITRE-valiokunnalle hyvin mielenkiintoisia aiheita. Santiago de Chilessä tapasimme esimerkiksi energia-, ympäristö- ja ulkoasiaministerin sitten myös hallinnon edustajia ja yrityselämän, senaatin, kongressin edustajia, ja latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen edustajia, jotka toimivat nimenomaan Santiagossa, niin tapasimme. Sitten täällä vierailupaikoissamme toimii myös seurantakeskuksia, observatorio, Eli oli hyvin mielenkiintoista vierailla paikan päällä. Chile on vakaa maa taloudellisesti, poliittisesti. Se on mantereen tavallaan eurooppalaisin maan, se on, maa. Se on luotettava kumppanimme, kun mehän kilpailemme esimerkiksi Kiinan, Japanin, Yhdysvaltain kanssa vaikutusvallasta Chilessä. Siellä hyödynnetään paljon tuuli- ja aurinkoenergiaa. Me voimme osallistua PK-alan kehittämiseen, tutkimus- ja kehitysalan digitaalisuuden kehittämiseen. Ja nyt tulisi hieman päivittää käsitystä Euroopan unionista. Minulle syntyi sellainen, sellainen käsitys, että, että usein EU nähdään hyvin historiallisessa, perinteisessä äh, näkökulmassa. Historiallisista syistä tällainen Euroopan äh, imago Latinalaisessa Amerikassa ja Chilessä on. Kiitokset kaikille, jotka olivat mukana tällä virkamatkalla. Se Jollei muita kommentteja ole, niin voimme katsoa, että tämä kohta on käsitelty ja kiitämme edustaja Lewandowskia. Menemme seuraavaan kohtaan. Seuraavassa kohdassa kyse on selonteosta virkamatkasta Geneveen 19.21. joulukuuta. Siellä osallistuttiin internetin hallintofoorumiin. Ja tässä puheenvuoron saa kollega Boni. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia, kuten tiedätte. Niin vuonna 2017 IGF järjestettiin Euroopassa Genevessä. Minä toimin Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajana – teemme tiivistä yhteistyötä komission kanssa. Komission jäsen Maria Gabriel toimi Euroopan komission valtuuskunnan puheenjohtajana. Meillä oli yhteisiä kokouksia, varsinkin nuoria tapasimme. He esittivät lukkuisia kysymyksiä tulevaisuuden internetiin liittyen ja turvallisuuteen liittyen, kuten myöskin puheenvapauteen, valeuutisiin, Euroopan unionin jäsenvaltioista paikalla oli edustajia, mutta myöskin unionin lähialueelta, naapurialueelta. Tapasimme myöskin lukuisia kansalaisjärjestöjä, jotka osallistuvat erinäisiin hankkeisiin internetiä kehitettäessä. Me keskustelimme internetin vapaudesta, sillä kun kyse on asioista, joita käsitellään Afrikassa tai latinalaisessa Amerikassa, niin siellä siihen suhdutaan eri tavalla kuin Euroopassa. Mielestäni kannat vaihtuivat. Tämä oli erittäin hedelmällinen keskustelufoorumi sekä meille että muillekin. Me keskustelemme myöskin yritysmaailman edustajien kanssa. On tietenkin selvää, että tämän IGFn aikana internetin tulevaisuuteen liittyen tärkeät asiat tulivat esille. Ja keskustelimme tulevaisuuden työmarkkinoista ja siitä, missä määrin työntekijöiden on sopeuduttava uuteen tilanteeseen, kun oppivat koneet ja tekoäly nostavat päätään. Keskustelimme myöskin verkon neutraaliudesta. Se oli yksi keskeisimmistä aiheista Yhdysvaltain viranomaisten tekemän päätöksen takia. Me tietenkin keskustelimme myöskin investoinnista 5G hankkeeseen. Tehän tiedätte, että Eurooppa haluaa olla edelläkävijänä 5Gn suhteen, mutta samanaikaisesti Etelä-Korea esitti ensimmäiset kokemuksensa 5G liittyen talveolympialaisten jälkimainingessa ja vuoden 2020 kesäolympialaisten aikana on tarkoitus 5Gtä käyttää myöskin. Tämä oli hedelmällinen kokous, hyvin aktiivisia oltiin. Eurooppalainen IGF järjestetään kesäkuussa Tibiliksessä, joten jos teitä kiinnostaa tämä tapahtuma, niin kertokaa sitä minulle, sillä Eurodic kannattaa järjestää kaupungissa, joka on hyvin lähellä Euroopan unionia. Mukana olisivat Balkanin maiden ja Pohjois-Afrikan maiden edustajia. Minun mielestäni se tulee olemaan erittäin tärkeä tapahtuma. Lisäksi IGFn jälkimainingeissa delegaation sisällä siitä, että IGF liittyy myöskin kriittisiä kysymyksiä. Meidän täytyy pohtia IGFn rakennetta meidän täytyy tukea eurooppalaista IGF, juridikia. Tämä on yritysmaailmalle ja kansalaisyhteiskunnalle tärkeä asia, kun digitaalisista kysymyksistä keskustellaan ja internetin tulevaisuudesta keskusteltaessa. Ja nyt 2018 on ensimmäinen vuosi, jona me emme tiedä, että missä päin seuraava IGF järjestetään. Ja tämäkin osoittaa, että kaikki ei toimi niin kuin toivotaan. On kuultu, että ensi vuonna, vuonna 2019, IGF järjestetään Berliinissä, mutta me emme tiedä, että miten tämän vuoden valmistelut pitäisi käynnistää. No, me keskitymme lähinnä siihen, että tuemme Tbilisian äh, Eurodikia, joka toteutetaan kesäkuussa. Kiitos, hyvin mielenkiintoista. Otan huomioon tekemämme työt tässä aiheessa. Ilmeisesti muita puheenvuoroja ei pyydetä, eli voimme päättää tämän selonteon tähän. Sitten Itävallan selonteo, mutta Rybi ei ole paikalla. Hän tulee myöhemmin. No sitten palaute meneillään olevista neuvotteluista. Ja tässä ensimmäisenä Pilar del Castillo ja sähköinen viestintä. Kiitoksia puheenjohtaja, kuten sanoittekin. Tämä on yhtä lailla tärkeä. Tämä on säätelykehys Euroopan, eurooppalaiselle sähköiselle viestinnälle. Viimeinen niin kuin muistamme, siitä parlamentti äänesti vuonna 2009, joten me puhumme lähes kymmenen vuoden takaisesta asiasta. Ja tämän jälkeen teknologia on muuttunut paljon erittäin dramaattisesti, joten nyt kaikki tapahtuu eri tilanteessa. Tätä tilannetta suuresti määrittelee tarve kehittää verkostojamme, infrastruktuuriamme sähköisen viestinnän näkökulmasta niin, että voidaan vastata edistyneen digitaalitalouden kilpailukykyvaatimuksiin ja viedä eteenpäin myös tietoyhteiskuntakysymyksiä. Tämän muistaen tässä toimitaan yhteistyössä kuluttajasuoja- ja kilpailu osioiden kanssa. Ja tärkeimpänä ehdotuksena tässä vaiheessa on löytää sellainen sääntelykehys, joka voi antaa pontta suurille investoinneille, joita tarvitaan. Noin 400 600 miljoonaa euroa tarvitaan investointeja, jotta voidaan saada asian mukainen, mukainen nopean tehon yhteys ja myös voidaan investoida sitten 5G-teknologiaan. Kun mennään tällä tavalla eteenpäin, niin tässä direktiivissä on kaksi komponenttia, jotka ovat meidän tarpeittemme, tarpeittemme ytimessä. Niitä tarpeita, jotka, joita, meidän täytyy, joita meidän täytyy kehittää asianmukaisella tavalla. Yhtäältä meillä on äh, taajuus, joka, äh, johon liittyy myös eurooppalainen taajuuden hallinnointi äh, osio ainakin sen peruselementeissä. Jäsenvaltiot ovat aina ajatelleet, että taajuuskysymykset äh, kysymykset liittyvät toissijaisuusperiaatteen pariin. Mietitäänpä nyt kuluttajamarkkinakysymyksiä, joka äskettäin hyväksyt sovittiin, taajuus oli osu, osa tätä verkkovierailupakettiakin. Ja tässä vain jäsenvaltiot aina sanovat että ei, ei, ei. Ja nyt kun me olemme tässä menossa, niin tajuus oli tähdellinen osio tätä. Tilanne tällä hetkellä on muuttunut, koska viimeisten 2-4 vuoden kehityskulku digiteknologiassa on niin valtaisaa, että se läpäisee koko talouden ja yhteiskunnan tarpeet. Ne tarvitsevat perusinfrastruktuuriin, mitä tulee nopeuteen, laatuun ja niin edelleen. Dialogeissa, joita olemme käyneet olemme päässeet tällaiseen väliaikaiseen sopimukseen, mikähän ei ole lopullista ennen kuin kaikesta on sovittu, mutta olemme päässeet väliaikaiseen sopimukseen tästä taajuusosiosta, joka, jota vilpittömästi voimme pitää kyllä todellisena menestyksenä Euroopan unionin toimielimille ja tietysti parlamentille. Me olemme kovasti työn, vieneet tätä eteenpäin niin, että saadaan yhteiset puitteet taajuuden hallinnoinnille Meillä on nyt yhteinen politiikka, meillä on 20 vuoden oikeudet käyttää taajuuksia. Siis minimissään 20 vuotta. Ja tämä on jotain sellaista, että kun otetaan huomioon nämä pitkäaikaiset suhteet, tämä voi olla paljon houkuttelemampi myös investoijien silmissä. Toisaalta meillä on muita määräyksiä, joihin ei nyt tässä pureudu, mutta ne kulkevat samaan suuntaan. Eli meillä on tällainen määräysten setti, joka on yhteinen koko Euroopan unionille. Ja sellainen, joka sitten houkuttelee investointeja. Ja tämän päälle vielä jotain uutta tuli keskustelujen aikana mukaan. Me olemme osoittaneet sinne, että ennen 2020 vuoden loppua ne kaistat, jotka liittyvät 5 g kehittämiseen, niiden täytyy sallia käyttää dataa. Eli kun kehitetään 5Gtä, ollaan tässä kilpailussa, niin Euroopan unionissa meillä on asianmukainen infrastruktuuri ainakin käytössä taajuuden osalta. Toisaalta, kun tästä saavutettiin sopimus, niin nyt me keskustelemme siitä, sitten pääsystä verkkoihin. Tässä yritetään muotoilla säätelyä niin, että se antaa pontta investoinneille. Ja tässä mielessä juuri käymme tätä keskustelua komission kanssa. Puhuja korjaa siis neuvoston kanssa. Tietysti komissio toimii tässä välittäjän tehtävässä. Minun täytyy sanoa, että me olemme kyllä huomanneet, että neuvoston kantaan kuuluu hankaluuksia. Tietysti parlamentinkin kanta on joskus kaukana neuvoston näkemyksistä, mutta me työstämme tätä aivan loistavan tiimin kanssa. Me olemme kaikki parlamentin jäseniä, varjoesittelijät ovat tässä mukana ja minä esittelijänä. Herra Janoski on täällä paikalla, hän oikein hyvin tuntee tämän aiheen ja uskon, että olemme oikealla tiellä olemme saavuttamassa erittäin hyvän sopimuksen myös verkkoihin pääsyn suhteen. Seuraavassa dialogissa keskustelemme tästä. Siellä on joitakin lisäkohtiakin nyt mukana. Mutta vilpittömästi sanottuna, minun kokemukseni mukaisesti tämä on kenties yksi huippudialogiprosesseista – joihin olen itse osallistunut eri roolissa tällä kertaa esittelijä, joten lämpimät kiitokset koko henkilöstölle ja myös Euroopan parlamentin jäsenille, samoin kuin ITRE-sihteeristön avustajalle. Kiitos. Kiitos näistä päivitetyistä tiedoista. Aihe on monimutkainen. No niin, annamme hieman Rubihille hengähdystaukoa ja voimme mennä tässä palauteosiossa eteenpäin. Meillä nyt ei ole sitten kolmikannasta raportoimassa äh, seuraavia, mutta Blanco Lopes on paikalla, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, sen lisäksi, että ratifioisin sen, että että Tämä valiokunnan antama tuki, samoin kuin parlamentin antama tuki kokonaisuudessaan, on edesauttanut äh, asiaa uusiutuvien energialähteiden osalta. Tämä antoi meille paljon energianeuvotteluihin. Meillä on ollut tähän mennessä vain yksi trilogi, se oli tällainen johdantutrilogi, ja jokainen toimielin on siinä oman kantansa esittänyt ja luonut pohjan äh, neuvotteluille kompromisseista. Me olemme voineet todeta tässä ensimmäisessä kolmikantaneuvottelussa sen, että neuvoston ja Euroopan parlamentin kannat ovat hyvin kaukana toisistaan, ennen kaikkea monissa eri asioissa, esimerkiksi sääntelyvarmuus, liikenne, kunnianhimo, omakäyttö ja niin edelleen. Vaikka joidenkin asioiden osalta meillä on taas enemmän yhteneväisiä kantoja. Tässä on nyt paljon teknisiä kokouksia järjestetty, viimeisin niistä tänään iltapäivällä, ja näillä valmistellaan tietä niin, että voidaan lähentää kantoja ja valmistella mahdollisia tekstejä ja kompromisseja, niin että voitaisiin viedä eteenpäin tätä trilogia. 27. päivä on seuraava kolmikantaneuvottelu. Puheenjohtajavaltio haluaa mandaattia niin, että voidaan todellakin tutkia nyt näitä sopimuksia. Bulgaria puheenjohtajavaltiona tekee mielestäni erittäin hyvää työtä ja haluaisin kiittää Bulgarian tiimiä sen käytettävissä olevuudesta ja valmiudesta toimia. Työ, jota on tehty, on hyvä, mutta näkemyserot ovat edelleen merkittäviä. Ne ovat merkittäviä sen vuoksi, että vaikka tässä on tullut uusia tietoja komissiolta, ja se on päivittänyt esimerkiksi teknologiseen kehitykseen liittyviä seikkoja verrattuna aikaan, jolloin tätä ensin esitettiin vuonna 2014. Vaikka meillä nyt on uutta tietoa esimerkiksi kustannusten osalta, niin neuvosto ei ole mitenkään kunnianhimoisesti liikkunut tässä eteenpäin, ja tämä alkaa jo hieman huolestuttaa meitä. Tämän vuoksi olemme vielä tällaisessa, kuitenkin tällaisessa tutkintavaiheessa, pohdintavaiheessa ja toivon, että komis- neuvosto luopuisi tällaista vastahankoisuudesta uusiutuvien energialähteiden osalta ja antaisi kansalaisille mahdollisuuden tähän. Näin me tarvitsisimme neuvostolta mandaatin, jolla se voi esittää uusia ehdotuksia ja lähentää kantojamme. Mutta toista vielä, että me olemme nyt tässä tällaisessa pohdiskelu- ja tutkiskeluvaiheessa. Toivottavasti ensi tiistaina voimme mennä enemmän sisältökysymyksiin. Ja toistan vielä kerran toivon Haluaisin tässä kiittää Bulgariaa puheenjohtajavaltiona se tekemästä työstä, koska se on osoittanut suurta halua saada omalla puheenjohtajuuskaudellaan nämä neuvottelut päätökseen. Mutta työtä on vielä valtaisesti edessä. Me olemme vielä tässä valmisteluvaiheessa ja näkemyserot ovat vielä varsinkin merkittäviä. Kiitos. Kiitos kollegalle. Olemme luottavaisia, että olemme nyt hyvissä käsissä tämän mietinnön osalta. Ennen kuin menemme eteenpäin kolmikanta selonteoissa, niin voisimme nyt kuulla selontekoa Itävallan matkasta. Sehän tapahtui 14-16 helmikuuta. Kollega Paul Rubi oli valtuuskunnan johdossa. Olkaa hyvä. Äh, Paljon kiitoksia Valtuuskuntamatkin järjestettiin mielestäni oikeaan aikaan. Kyse ei ollut ikään kuin Itävallan peikauteen liittyvä valtuuskuntamatka. Peikaus on vasta tulossa, mutta tarkoituksena oli käydä Itävallassa keskustelemassa MFFstä eikä Brexitistä, vaan meitä koskettavasta aiheesta, eli Itreä koskettavasta aiheesta. Venä Langen, Theodor Stolojan ja kollegat Milja, Kapel ja Tsanatato muodostivat mielestäni tasapainoisen valtuuskuntaryhmän. Tapasimme parlamentin jäseniä, se oli erittäin mielenkiintoinen tapahtuma. Selvästi kävi ilmi, että elämme kahdesta eri maailmassa ja on hyvä keskustella asioista puolin ja toiseen ja nähdä, minkälaisia ongelmia itse kullakin taholla on. Tästäpä syystä Itävallan parlamentin jäsenit olivat tyytyväisiä, että kävimme vierailulla ja toivoivatkin, että useampakin otteeseen käytäisiin tällaisia kattavia keskusteluja. Kvantumoptiikan ja tiedon akatemiassa käytiin vierailulla ja tiedeakatemiassa. Siellä ollaan kiinnostuneita varsinkin eurooppalaisesta tutkimusohjelmasta ja kollega Castillo viittaa digitaalisiin sisämarkkinoihin ja miten pelikenttä määritellään, niin me olemme hiukan katsoneet tulevaisuuteen, sillä kvanttiteknologia on asia, joka voi mullistaa koko internetmaailman ja meidän täytyy valmistautua läpimurtoihin. Muutos tulee olemaan huomattava kautta kentän. Eli digitaaliset sisämarkkinat tulevat aivan tois uuteen valoon. UMV Group ryhmässä käytiin. Se on energia-alan globaali toimija, yritysryhmittymä. Siellä keskustelimme varsinkin jalostamossa. Sieltä löytyy oma innovointi keskus. Mielenkiintoista oli käydä Baumgartenin kaasukeskustassa. Siellä näkee, että kuinka paljon kaasua käsitellään, minkälaisia ongelmia on eri aloilla ilmaantunut. Baumgarten, sieltä löytyi viisi kompressorikeskusta ja yli 150 työntekijää Mielestäni se on melkoinen haaste. Eli kaasuvarannot ja kaasujen siirtäminen kaasutoimitusten varmistamiseksi on tärkeä asia. Sitten Austrian Power Grid, seuraava kohde, eli kun kaasusta tehdään sähköä, sitten keskustelimme Continental Europe-ryhmän edustajien kanssa on seur- selvää, että Austrian Power Grid, sillä on verkosto, joka on pituudeltaan 3400 kilometriä ja 62 risteyspistettä ja 380 kiertoväylän sulkeminen aiheuttaa melkoista polemiikkia ja mehän ehdotimme, että Euroopan komissio voisi olla aloitteellinen, eli ettei lupamenettely kestäisi kolmea vuotta pidempään ja mikäli tuomioistuimet eivät hylkää hanketta, niin se ikään kuin siten tulee hyväksytyksi. Se on melkoinen se olisi melkoinen harppaus oikeaan suuntaan ja me odotamme jotain vastaavanlaista komissiolta. Ja mitä tulee uusiutuviin energialähteisiin ja hiilestä irtautumiseen ja energiatehokkuuteen, niin kyllä ne edellyttävät myöskin infrastruktuuria, jotta palvelut toimivat. Ja jos tällainen putkihanke edellyttää tonneittain paperia, niin eiköhän tässä käytetä jo byrokratiaa liikaakin hyväksi. Sitten tapasimme suurten itävallattalaisten teollisuusyritysten toimitusjohtajia. 4400 jäsentä löytyy teollisuuden keskuskamarista. Keskustelimme muun muassa tutkimusohjelma yhdeksiköstä ja siitä, että energiapolitiikan saralla unionin pitäisi olla aggressiivisempi. Me pidi, pistimme tämän kyllä merkille. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Ja sitten viimeisenä päivänä keskustelimme digitaaliasioista vastaavan ministerin kanssa. Hän vastaa myöskin teollisuudesta ja pk-yrityksistä, eli Margaret Schamberg. Hänen taustat liittyvät telekom-alaan, hän vastaa myöskin kaupasta ja hän on asiantuntija, joka vastaa digitaalisten sisämarkkinoiden softapuolesta. Hän on keskittynyt myöskin koulutusohjelmiin ja kyllä me huomasimme, että aika vaan ei riittänyt käsittelemään kaikkia aiheita. Sitten tapasimme energiaministeriön osaston päällikön Loshin. Keskustelimme lähinnä talvipaketista ja sen prioriteeteista, eli energiatoimitusten turvallisuus, energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. Ja Itävalta on mielestäni osoittanut, että mitä tulee uusiutuviin energialähteisiin, niin harppaukset voivat olla huomattavia ja hallitus on päättänyt, että vuoteen 2030 mennessä käytetään sataprosenttisesti uusiutuvia energialähteitä. Mielenkiinnolla jään odottamaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan sitten koulutus, tiede ja tutkimusministerin tapaaminen. Hän peräänkuulutti nopeutettua menettelyä tutkimusohjelma yhdeksikköön liittyen. Hän on valmis tukemaan sitä kaikin keinoin. Eli hän ehdotti, että ennen Euroopan vaaleja FP1 hyväksytään, siihen pyritään. Se olisi meille tietenkin sulkahattuun, kun voimme näyttää kansalaisille, että panostamme näinkin ponnekkaasti tutkimusohjelma yhdeksikköön. Ja sitten koulutuskeskuksen vierailun vastavalaisia toivotaan. Näin energia ja energiateknologia saa suurimman painoarvon myöskin koulujen ohjelmassa. Kiitoksia. Kiitos. Matkanne oli siis hyvin sisällä. Sisältä sisältörikas ja oli paljon vierailuita. Ja aihe totta kai on hyvin tärkeä. Nyt antaisin puheenvuoron sitten edustajille Rivasi ja Turmes. He ovat yhteisesittelijöitä tässä energiaunionin hallintokysymyksessä. President, oui, je vais vous faire un petit compte rendu là de... Puheenjohtaja, pieni katsaus siitä, mitä kuuluu tälle energiaunionin hallintokysymykselle. Ensimmäinen kolmikanta, epävirallinen, järjestettiin 21. helmikuuta ja silloin esiteltiin sekä parlamentin että neuvoston kannat. Vaikkakin artiklojen sisällöistä toki keskusteltiin, niin päätöksiä ei kuitenkaan tehty sisältökysymyksistä. Yhteisesittelijä on tässä vieressäni, Claude Turmes. Me korostimme sitä, että parlamentti on saanut vahvan mandaatin suurelta enemmistöltä täysistunnossa. Me esittelimme tärkeimmät seikat parlamentin kannassa, eli tarve saada pitkän aikavälin strategia Pariisin täytäntöönpanoksi. Tarvitaan äh, hiili- ja metallistrategiaa unioniin. Tarvitaan myös monen tason vuoropuhelufoorumia, jotta toteutuu myös alueiden välistä vuoropuhelua. Tulee pitää energiatehokkuutta mm, painopisteenä ja tähän tarvitaan myös mekanismeja, joka poistaa äh, aukkokohdat. Sitten korostettiin kantojen välillä olevia yhtäläisyyksiä, aivan erityisesti eh, mainittiin uusiutuva energia ja se, miten määritellään nämä kolme viitekohtaa. Ministeri totesi, että hallintotaakkaa pitää myös pienentää. Komission sen Kanjette toimi tässä välittäjän roolissa ja hän korosti sitä, että jäsenvaltiot ja komission välillä on vuorovaikutusta. No sitten Euroopan komissio on valmis toteuttamaan tutkimuksen, jota myös Euroopan parlamentin äänestyksessä äänestystuloksen mukaisesti vaadittiin. Teknisen tason kokous järjestettiin ja siellä käsiteltiin tiettyjä artikloita. Ja saatiin lähestulkoon valmiiksikin. Kolme teknistä kokousta on tulossa vielä ennen, kol- ennen toista kolmikantakokousta, joka järjestetään torstaina 26.3. Asiat sujuvat mallikkaasti omalla tahdillaan. Kiitos. Haluaako kollega Turmes vielä lisätä tähän jotakin? So as Michel said, uh, I think we, we are moving well on the tech. Niin, me etenemme hyvin teknisellä tasolla, tasolla, mutta neuvoston kanta on liian heikko, jotta pääsisimme sopimukseen, joten meidän täytyy odottaa tässä niin, että neuvosto tässä vahvistaa kantojansa. Jotkut jäsenvaltiot, progressiiviset sellaiset, edistävät tätä. Ne tarvitsevat lisää aikaa kuitenkin. Seuraava trilogi käydään huhtikuun lopussa. Se on varmasti paljon lupaavampaa. Ja nähdäänpä lupaavampia. Nähdäänpä siellä, että pystytäänkö nopeasti saavuttamaan edistystä. Meille on selkeä kaikki. Meillä on laaja mandaatti parlamentilta. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Kansalaiset eivät ymmärtäisi sitä, että me emme ole kunnianhimoisia näin tärkeissä asioissa kuin esimerkiksi Pariisin sopimuksen tekemistä, tekemistä todelliseksi. Meidän täytyy todella taistella tässä. Kiitos. Bene, grazie. Kiitos ja menestystä myös teidän tekemään työhön. Varmasti kollegat ottavat huomioon parlamentin kannat. Ja sitten vielä näitä kolmikantapäivityksiä ja kollega Grostet, hän käsittelee puolustusalan teollista kehittämisohjelmaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kolmikanta on pidetty. Se käsitteli teollisuuden kehittämisohjelmaa puolustuksen alalla 15. maaliskuuta Strasbourgissa kolmikantakokous pidettiin ja minä olin siellä sitten eh, kahden kollegan kanssa edustamassa parlamentin kantaa. Estaban González Pons ja Joan Pasku olivat kollegani. Luonnollisesti Bulgaria puheenjohtajavaltiona oli mukana haluamme nopeasti saattaa neuvottelut päätökseen, jotta tämä asetus voisi astua voimaan. Senhän tulisi astua voimaan ensimmäinen tammikuuta 2019. Tälle täytyy saada myös budjetti aikaiseksi, eli toukokuussa täytyy asia saada valmiiksi. Aikataulu on nyt niin tiukka, että ei yhtään ole varaa hukata aikaa. Keskustelimme budjetista, toimista, jotka eivät saa tukea ja yksiköistä, jotka eivät saa tukea ja lisäksi työskentelyalasta. Me olemme budjettiasioissa aika lailla kaukana toisistamme, sillä parlamentti haluaisi välttää sitä, että mm, ohjelmissa siirrettäisiin meno, menoja eristä toiseen. Neuvosto on aivan eri kannalla jos on käyttämättömiä varoja, niin sehän palaa jäsenvaltioihin. Eli neuvosto ei haluaisi, että tätä marginaalia hyödynnettäisiin. Me pyysimme komissiota työstämään tätä kysymystä ja tekemään meille ehdotuksen, kompromissin, sillä kompromissihan tässä täytyy löytää. Ei voi olla niin, että on kaksi täysin erilaista kantaa. Me pyysimme siis komissiolta kompromissin työstämistä, joka voisi olla hyväksyttävissä molempien osapuolten toimista, sekä parlamentin että neuvoston hyväksyttävissä siis. No sitten nämä toimet, jotka eivät ole tukikelpoisia. Tämä ei ollut lainkaan niin hankala kysymys. On yleislauseke, joka, sallii sen, joka kieltää sen, että tietyt mm, aselajit esimerkiksi eivät tule mukaan tähän ohjelmaan. On olemassa kansainvälisiä velvoitteita. Uskon, että tässä pääsemme helpostikin sopimukseen. No sitten työohjelma. Parlamentti pyysi delegoitua säädöstä. Komissio luonnollisesti haluaa täytäntöönpanosäädöstä, mutta parlamentille delegoi, eh, täytäntöönpanosäädös ei ole riittävän perusteltu. Tavoitteenahan on se, että kunnioitamme parlamentin etuoikeuksia niin, että tietokannassa on kaikki tarvittavat tiedot. Parlamentti on pyytänyt täytäntöönpanosäädöstä sen takia, että komission työohjelma oli hyvin epätarkka jos me emme saa tästä työohjelmasta kaikkia yksityiskohtaisia tietoja, niin emme voi päästä eteenpäin. Eli tämä todettiin siellä hyvin tiukasti. No sitten tukikelpoiset toimijat. Tarvitsemme mm, selkeämmät määritelmät kuin mitä neuvosto nyt on toistaiseksi valmis tarjoamaan. Eli on kolmansien osapuolten hallussa olevia yksiköitä. Tarvitsemme tiukat ehdot, selkeästi määritellyt ehdot ja sitten neuvosto voisi tässä toimia paljon löysemmin ja parlamentti kuitenkin haluaa, että toimisimme tässä hyvin tiukasti. Seuraava kolmikanta on ohjelmassa 10. huhtikuuta. Luonnollisesti teknisiä kokouksia on paljonkin tällä välillä tiedossa, mutta kyllä meidän tulee kiirehtiä, jos haluamme saada asian valmiiksi toukokuussa, niin kyllä neuvostonkin pitää sitten hieman kirja. Ja komission täytyy tehdä ehdotuksia, joita molemmat osapuolet voivat hyväksyä. Kiitos. Kiitos sinulle. Nyt tämäkin esitys on hoidettu. Nyt puuttuu vain kollega Poken äh, esitys. Hän on toimittanut minulle muistiinpanot ja minä hänen puolestaan nyt tämän esittelen. 22. helmikuuta oli ensimmäinen kolmikanta ja sen jälkeen neljä teknistä kokousta. Edistystä on tapahtunut, kun kompromisseja on valmisteltu, erityisesti näissä kysymyksissä, kun esimerkiksi lämmitystä mitataan ja kulutusta mitataan ja kustannuksia mitataan, sitten energiatehokkuus ja Energy Efficiency First periaate. 20. maalikuuta oli kokous, jossa todettiin, että haluttaisiin alustava sopimus ennen kaikkea näissä edellä mainituissa seikoissa, kun kyse on esimerkiksi energiatehokkuuden mittaamisesta. Tarvitaan ponnistelua vielä energiaköyhyyden ja energiatehokkuuden osalta. Seuraavassa vaiheessa käsitellään poliittisempia kysymyksiä. Ensinnäkin energiatehokkuustavoitteet. Parlamentti on ehdottanut, että meillä olisi sitova tavoite 25 prosenttia. Neuvosto ehdottaa 30 prosentin tavoitetta. Sitten toinen käsiteltävä kysymys on artikla 7 ja energiasäästövelvoite. Puheenjohtajavaltio on pyytänyt, että seuraava äh, trilogi lykättäisiin 16. päivään toukokuuta. Sofiassa 19. huhtikuuta äh, ministerit keskustelevat näkemyksistä ja näistä äh, kysymyksistä, joista juuri parhaillaan neuvotellaan. Sitten puheenjohtajavaltio voi sopia kompromissista näiden tavoitteiden suhteen. Tarkoitus on äh, toukokuun loppuun mennessä saattaa neuvottelut päätökseen. Me toivomme kollega Pokelle myös äh, menestystä neuvotteluihin. Ja kaikki te, jotka olette kärsivällisesti tähän saakka olleet paikalla, niin muistutan, että aivan muutaman minuutin kuluttua kello 17. Kenties pidämme pienen tauon vielä ennen tätä. Komission jäsen Sefcovic tulee käymään kanssamme hyvin tärkeää keskustelua kaasukysymyksestä. Pyydän teitä siis jäämään paikalle kuuntelemaan ja käsittelemään tätä hyvin tärkeää esityslistan kohtaa. Pari minuutin tauko. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Keskustelu Maros Sefcovicin uh, komission varapuheenjohtajan kanssa. Hänhän on energiaunionista vastaava puheenjohtaja. Kyse on viimeaikaisesta kehityksestä Venäjän kaasutoimituksien suhteen. Hyvin tärkeä aihe on siis esityslistalla. Kiitos komissioon siitä, että vierailette valiokunnassamme. Mehän tiedämme, että Gazprom maaliskuun alussa kieltäytyi toimittamasta jo ennakkoon maksettua kaasua Ukrainaan ja ilmoitti siitä, että aikoo vetäytyä olemassa olevasta sopimuksesta. Tämä tapahtui siis kylmänä vuoden aikana ja nyt on ryhdytty poikkeuksellisiin toimiin, kun tiettyjä laitoksia on tilapäisesti suljettu. Pitää muistaa, että vuonna 2006 ja erityisesti vuonna 2009 tilanne oli samankaltainen hyvinkin pitkälti Slovakiassa ja Bulgaariassa kasvua ei silloin kahteen viikkoon toimitettu ja silloin elettiin juuri kylmintä talvea. Olemme tästä tietoisia ja nyt tilanne on samankaltainen Ukrainassa. Haluaisin pyytää varapuheenjohtajaa käsittelemään poliittista ja juridista taustaa tässä tilanteessa – ja esittävät tilannekatsauksen ja sen, minkälaiset vaikutukset tällä on kaasun toimitusten varmuuteen Euroopan unionissa. Eli mihin toimiin ryhdymme tilanteen korjaamiseksi. Kaikki nämä kysymykset ovat tärkeitä aiheita Euroopan parlamentille ja ITRE-valiokunta luonnollisesti on päävastuussa tästä kysymyksestä. Kiitos vielä kerran siitä, että olette vieraanamme. Annan teille puheenvuoron välittömästi, herra Varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Oh, Chairman Kiitoksia arvon puheenjohtaja, hyvät Jersi, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät Naiset ja herrat, haluaisin ensinnäkin kiittää teitä siitä, että olette pyytäneet minua tänne kertomaan näkemyksiäni ITRE-valiokuntaa viimeisimmästä Venäjän toimituksesta Ukrainalle. Tämä valiokunta erittäin hyvin käsittelee monimutkaista er- energiaunioni Alue, että Energiaturvallisuus ja ulkoiset aspektit ovat erittäin tärkeässä roolissa tässä kontekstissa, että nämä aiheet ovat teille hyvin lähellä sydäntä. Ja minulla on ilo keskustella kanssan, on ollut ilo keskustella kanssanne usean otteeseen näistä asioista täällä parlamentissa. Kiitos tämän. Näiden keskustelujen olemme onnistuneet tuomaan mukaan äärimmäisen tärkeitä elementtejä, jotka muodostavat energia energiatoimitusvarmuusarkkitehtuurissamme. Te jo hyväksyitte energia kasvun toimitusvarmuusasetuksen. Tämä mahdollistaa suuremman avoimuuden kaupallisissa so- sopimuksiin ja monet jäsenvaltiot ajattelivat, että näin ei koskaan tule tapahtumaan, mutta saimme erittäin merkittäviä tuloksia aikaiseksi ja kiitos tämän asetuksen. Meillä on tehokas, tehokkaita mekanismeja niissä on vahva ennaltaehkäisevä ja riski, riskeihin liittyvät toimet. Ja nämä auttavat meitä mahdollisten kriisien aikana. Myös hyväksytte hallitusten välisen päätöksen kaasusopimuksista. Tämä mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat neuvotella vain sellaisista sopimuksista, jotka, joissa täysin noudatetaan eurooppalaisia sääntöjä. Ja korostaisin myös teidän työtänne Euroopan unionin LNG-strategian osalta. Se on merkittävän panoksensa antanut energiaa valikoimamme monimuotoistamiseksi. Meillä on jo hyvin selkeää osoitusta siitä, miten uudet LNG-terminaalit ovat johtaneet kaasuhintojen alentumiseen kuluttajillemme ja tässä on tuotu tällainen erittäin tärkeä valinnan mahdollisuus maille, jotka aikaisemmin olivat vahvasti yhdestä ainoasta toimittajasta riippuvaisia. Tämä on valtaisasti muuttanut meidän energiatoimitusvarmuus kenttäämme. Me olemme työstäneet kaikkia näitä kysymyksiä ja olemme myös energiaturvallisuutemme kannalta tehneet jotain erittäin tärkeää, mitä tulee näihin laitteistoihin, yhteensopivuuteen. Tässä on otettu huomioon yhteiset edut. Tässä täytyy rakentaa tällaiset yhteensopivat laitokset niin, että ja tässä täytyy olla tällaista lisää optionaalisuutta kaasukuljetusten osalta, miten kaasu siirtyy maasta toiseen. Tässä voitaisiin ottaa esille monia muitakin toimia, joihin on ryhdytty viimeisten vuosien aikana. Tänä päivänä uskoisin, että me voimme todellakin tehdä sen johtopäätöksen, että kiitos hyvän yhteistyön ja kiitos Euroopan parlamentin hyvän työn. Me olemme paljon paremmassa asemassa nyt energian toimitusvarmuuden osalta kuin vuosia sitten. Ja tämä mielestäni on konkreettinen osoitus siitä, että energiaunioni todella tuottaa tulosta. Pariisin sopimuksen ja 2030 tavoitteiden osalta me olemme lähteneet peruttamattomasti hiilettömän energian tielle. Voidaan nähdä jo tällainen energiamuutos Euroopassa. Tämä on ihan tosi asia. Huolimatta tästä meidän täytyy samanaikaisesti muistaa se, että keskipitkällä aikavälillä vaikka me voisimme toteuttaa kaikki ilmastonmuutostavoitteemme, kaasu tulee olemaan e- edelleen tärkeä energialähde Euroopalle. Tämä on tärkeä siirtymävaihe. Tätä tarvitaan tällaiseksi tasapainottavaksi polttoaineeksi kun edistämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä Euroopassa. Tämän vuoksi on tärkeää se, miten varmistetaan turvallinen ja vakaa kaasun saanti. Euroopassa. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että tänä päivänä lähes tulkoon kaksi kolmasosaa Euroopassa kulutetusta kaasusta tuodaan ulkomailta. Kotimainen tuotanto, vaikka se kasvaakin, niin kaasuntuonti tulee tulevina vuosina edelleen lisääntymään. Ja tässä tullaan nyt sitten Venäjän kaasuun kaasutuontiin. Venäjän osuus kokonaistuonnista on kaikista korkein, se on noin 40 prosenttia. Joten energiasuhteemme Venäjään ovat tärkeässä asemassa ulkoisissa energian toimitussuhteissamme. Juuri toin esille sen, että me teemme paljon työtä energiatoimitusvarmuuden osalta. Tämä auttaa meitä vähentämään riippuvuuttamme ja vähentämään haavoittuvuuttamme ulkoisten tekijöiden vuoksi. Samalla meidän täytyisi hyvin realistisesti ja pragmaattisesti suhtautua asioihin ja todes, todeta se, että vakaat suhteet kolmansien maiden kanssa ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta saamme polttoainetta teoll- talouteemme. Ukraina on läheinen ja strateginen kumppani Euroopan unionin naapurissa monilla eri alueilla, mukaan lukien energia-alalla. Tiedätte varmasti, että olen allekirjoittanut 2016 EU-Ukraina huippukokouksessa uuden yhteisymmärrysmuistion energiasta. Siinä määritellään meidän yhteistyömme viiden energiaunionin ulottuvuuden alalla. Huhtikuun alussa meillä oli ministeri, on ministerikokous. Energiayhteistyömme tavoitteena on auttaa maata modernisoimaan talouttansa, koska energia on todellakin ö, Ukrainan talouden kulmakivi ja se on tärkeää myös vakauden ja tulevaisuuden kannalta. Ukraina on tehnyt merkittävää energia-alan uudistusta ja paljon on jo saavutettukin. Ajatellaan nyt vaikka kaasun, kaasusektorin uudistusta tai kaikkia niitä toimia, joihin on ryhdytty energiatehokkuuden parantamiseksi. Me Euroopan unionina autamme niin know-howlla kuin myös merkittävästi, merkittävällä taloudellisella panolla. panoksella. Se on ollut noin 100 miljoonaa euroa tänä vuonna. Samanaikaiseksi Ukrainalla on tärkeitä ö, kuljetusreittejä venäläisen kaasun tuomiseksi Eurooppaan. Herra Busek jo mainitsikin 2006 ja 2009 poikkeuksiin. Muistamme, miten dramaattiset vaikutukset tällä oli. Ja tällaiset, tällaisen toistuminen saattaa Euroopan maille aiheuttaa suuria vaikeuksia. Vaikka tässä on ö, haasteita Itä-Ukrainan alue rajoilla, niin kuljetus on kuitenkin vuosien aikana hyvin toiminut. Kiitos näiden kuljetusreittien. Me olemme saaneet tasaisen kaasun toimituksen Eurooppaan ja tämä on ollut erittäin tärkeää meidän talouksiemme kannalta. Samanaikaiseksi nämä siirto siirtomaksut, siirtotulot, joita tästä on tullut Ukrainalle. Me tiedämme, miten tärkeitä nämä tulot ovat, jotta niillä voidaan rahoittaa Ukrainan uudistuksia. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä Ukrainan kansan tulevaisuuden kannalta. Ei ole epäilystäkään siitä, että kahden maan väliset jännitteet, jotka viime aikoina ovat johtuneet Venäjän laittomasta Krimin niemimaan miehittämisestä ja Itä-Ukrainan konfliktista. Näillä on ollut välitön vaikutus energiatilanteeseen Ukrainassa ja Euroopassa. Te olette varmasti myös selvi- lähetä seuranneet Tukholman välimiesen menettelyä. Nämä Tukholman tapaukset, kuten tiedätte oikeustapaukset, ne ovat olleet äärimmäisen tärkeitä näiden kahden kasuyhtiön Naftogasin ja Gazpromin välillä. Molemmat osapuolet valitsivat Tukholman välimiesoikeuden sopimuksessa ja se antaa ohjeistusta tulevien kaupallisten suhteiden osalta. En voi nyt yksityiskohtia tämän tuomioistuimen päätöksen osalta käydä läpi, koska komissio ei ollut mukana prosessissa, mutta komissio on iloinen siitä, että tässä päätöksessä on otettu huomioon kaasun toimis, toimitus ja sitten nämä maksut äh, Gazpromilta naftogaasille Komissio odottaa, että molemmat osapuolet noudattavat suosituksia ja että ne pystyvät uudelleen solmimaan hyvät kaupalliset äh, suhteet. Tämän vuoksi olemme vakavasti huolissamme Gazpromin ja naftogaasin välisistä äh, suhteen kehityksistä. 28. helmikuuta tuli tämä päätös tuomioistumelta ja Gazprom päätti, että se lopettaa molemmat sopimukset, kaasun toimituksen ja kuljetukset. Tässä asioiden pitäisi asianmukaisesti toimia ottaen huomioon molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja vaikutukset, joita näillä toimilla on kolmansiin maihin mukaan lukien Euroopan unioniin. Me uskomme, että kaikkien etujen mukaista, myös Naftogaasin ja Gazprofin, Venäjän ja Euroopan unionin etujen mukaista on se, että Tukholman päätöksiä seurataan. Tässä ei pitäisi mitään eskaloitumista tulla miltään puolelta ja Gazprom voi vielä toimia tässä hyvin ja maksaa tämän 2,6 miljardia Naftogaasille ja jatkaa kaasun toimituksia ja kuljetuksia. Tässä ei pitäisi ryhtyä mihinkään oikeudellisiin toimiin, eh, mitä tulee siirtokuljetuksiin, koska tämä iskisi vain eri osapuolten oman nilkkaan. Komissio on valmis helpottamaan keskusteluja nykytilanteessa. Kuten tiedätte, Ukraina ensimmäinen maaliskuuta käynnisti varhaisen varoituksen mekanismin assosiaatiosopimuksen puitteissa, kun naftogasin tilaamaa kasua ei toimitettu. Tällöin tämä mekanismi otettiin käyttöön. Me välittömästi vastasimme ja olimme kahdenvälisissä yhteyksissä Ukrainan pääministerin herra Grossmanin, naftogaasin pääjohtajan Koblievin ja Venäjän energiaministerin Novakin kanssa. Näitä konsultaatioita järjestettiin, me kuulimme eri tahoja ja tässä myös käynnistettiin Enzo, Enzo G-menettely, Tämä on erittäin tärkeä järjestö, joka on täysin mukana tilanteen valvonnassa. Kun ajatellaan tätä siirtosopimusta, joka umpeutuu 2019, meidän mielestämme parasta on edetä kolmivälisten keskustelujen kautta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa niin, että päästään sopimuksen 2019 jälkeisistä kautta, kulku, kautta kuljetusvolyymeista. Me teemme kovasti yhteistyötä Ukrainan viranomaisten ja Naftogaasin kautta kanssa niin, että voimme edetä tässä omistajuuden ja operaatioiden erottelussa. Hyvämaineisten, tunnettujen läntisten yritysten mukanaolo voisi olla merkittävä virstanpylväs, kun varmistetaan vuoden 2019 jälkeinen kaasujen, kaasun kulku. Tästä voisivat kaikki hyötyä. Energiaturvallisuus Euroopassa vahvasti riippuu hyvin toimivista avoimista sisäisistä energiamarkkinoista. Meidän sääntöpuitteistoomme mukaan lukien kaasudirektiivi menee siihen suuntaan, että varmistetaan asianmukainen markkinoiden toiminta ja vältetään mitään markkinaa epätasapainoisuuksia ja väärinkäytöksiä. Näin sanoisin muutaman sanan sen tästä kaasudirektiivitarkistuksesta, josta, no, josta valiokuntanne äänesti tänä aamuna. Euroopan komission ehdottaman direktiivin tarkoituksena on selventää sitä, että EU-energia lainsäädäntö pätee kaikkiin kaasuputki yhteenliittymiin kolmansien maiden kanssa. Tällä varmistetaan se, että kaikki Euroopan unionin tulevat kaasuputket toimivat Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti. Niitä operoidaan avoimella tavalla. Ne ovat kaikkien operaattoreiden käytössä ja ne te- toimivat tehokkaasti. Puheenjohtaja Juncker sanoi omassa... Ö, puheessaan unionin tilanteesta, että tämä on merkittävä askel kohti Euroopan energiaunionia, sillä vahvistetaan eritoten solidaarista aspektia luomalla yhtenäinen lainsäädäntöpuitteisto kaasusiirroille Euroopan unionissa kaasun alkuperästä riippumatta. Minä haluaisin kiittää teitä tämän aamun myönteisestä äänestystuloksesta ja toivon, että neuvosto saattaa loppuunsa omat neuvottelunsa meidän ehdotuksestamme niin, että kolmikantaneuvottelut voivat mahdollisimman pian alkaa. Olen keskustellut tästä asiasta kaikilla tasoilla, pääministeri, varapääministeri, energiaministeri tasolla Bulgariassa puheenjohtajavaltion edustajien kanssa ja tiedän, että puheenjohtajanne hyvin pikaisesti tässä lähtee vierailulle Bulgarian, joten me kaikki toivomme ja vetoamme puheenjohtajavaltion eri toteen tällaisen enemmistötuen jälkeen, jota valiokunnassanne tämä asia sai osakseen. Me uskomme, että että asia saadaan pikaisesti päätökseen neuvostossa ja päästään kolmikanta prosessiin. Haluaisin kiittää teitä rakentavasta lähestymistavasta tähän ehdotukseen ja tähän muutokseen ja toivon, uskon, että tällä tulee olemaan erittäin tärkeä rooli, kun rakennetaan Euroopan unionin tulevaa energiatoimitusvarmuutta. Kiitos. Kiitos teille, varapuheenjohtaja. Me kuulimme teidän kommenttinne tämänhetkisestä tilanteesta, äh, kun ajatellaan kaasuntoimituksia Venäjältä Ukrainaan. Tämä on meille hyvin tärkeä aine. E- aihe. EU on hyvin läheinen Ukrainan kanssa. Tavallaan olemme monillakin aloilla jo ikään kuin assosiaatiovaiheessa. Näin ollen on hyvin tärkeää, että voimme kokea vastuuta. Vastuuhan on hyvin tärkeää sekä toimielten välisissä, välisissä suhteissa ja myös kansainvälisissä suhteissa. Tällaista vastuullisuutta tarvitaan. Muutoinhan kaikki hyvä voisi kadota. Nyt käynnistämme keskustelumme. Ensin EPP-puheenvuoro. Koordinaattori edustaja Karins, olkaa hyvä. Chair, thank you. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Sitoumuksenne on ilmiselvä. Hienoa, että olette uudemman kerran vieraanamme mutta valitettavahan tämä ajankohta ja aihe on. Ensin kommentti ja sitten yksi kysymys. On valitettavaa, ettei mitään uutta ole tarjolla. Venäjän hallitus Gazpromin kautta voi käyttää kaasutoimituksen poliittisena aseena. Kun katsotaan Ukrainan tilannetta, niin välimiesmenettelyn jälkeen Gazpromin piti maksaa naftakaasille melkoisen summan, mutta sovittiin tällaisesta maksuaikataulutuksesta, mutta kaasutoimitukset Ukrainan markkinoille keskeytettiin juuri kylmän kauden aikana. Ja ukrainalaiset joutuvat sulkemaan koulunsa, vähentämään kan- kaasun käyttöä. Kaasu kyllä kulkee Ukrainan kautta Eurooppaan, mutta itse kärsivät. Eli jos voitaisiin ajatella oikeusvaltion periaatetta, niin ei se tässä toimi. Sakot maksetaan aika, aikataulutetusti, mutta hanat pysyvät kiinni. Tämä on kaikkea muuta kuin markkinaperusteista lähestymistapaa tämä toistuu toistumistaan, eli Gazpromia käytetään poliittisena välineenä, eli käyttää NS heikompia valtiota, kuten Ukrainaa ja haluaa pullistella. Siellä EUn kannalta tilanne on toisenlainen, sillä paljon rahaa siirtyy Venäjän kirstuun. Ja kuten sanoitte, suuri enemmistö tuki kaasumarkkinadirektiivin muuttamista. Ja mikäli kolmikantan neuvotteluissa neuvosto nämä hyväksyy, niin uskonpa, että silloin komissio voi paremmin toimia tällaisissa hankkeissa vaaliakseen kaikkien eurooppalaisten intressejä ja varmistaakseen, että energiapolitiikkaa toteutetaan. Kysyisinkin nyt seuraavaa. Yhtäältä direktiivin tilanne neuvostossa kolmikantaneuvotteluiden aikana, miltä se näyttää. Ja toisaalta taas huolenaiheet Italiasta, Ranskasta, Espanjasta. Kollegat totesivat, että tämä direktiivi haittaisi nykyisiä putkihankkeita Pohjois-Afrikasta Eurooppaan. Libya, Libyaa, jos ajatellaan, niin jos minä joutuisin neuvottelemaan uudestaan sopimuksesta, niin en oikein tiedä, että kenen puoleen pitäisi kääntyä koska esimerkiksi Libyassa tilanne on sellainen, että ei oikein tiedä, että kuka vastaa tällaisista asioista. Siellä vaaditaan kovasti kättä ja tilanne on epäselvä, joten mielestäni tässä ollaan aivan oikeutetusti Etelä-Euroopassa huolissaan näistä nykysopimuksista ja niiden tulevaisuudesta. Jos direktiivi menee läpi, niin miten se vaikuttaa tai on vaikuttamatta näihin nykysopimuksiin? Kiitoksia. Thank you, Kiitos edustaja Karins. Ja sitten ST-ryhmän puheenvuoro, koordinaattori Dan Nika. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Vicepresidente Sefcovic Varapuheenjohtaja Sefcovic käytti puheenvuoron ja hän totesi, että komissio hoitaa tätä hyvin tärkeää kysymystä. Kyse on energiatoimitusten varmuudesta. Tämä aihe on sellainen, joka on meille kaikille varmasti merkittävä. Me ymmärrämme aiheen merkittävyyden. Tarvitaan energian äh, saatavuuden varmuutta, kaasun, sähkön tuotantoa. Ja kyse on ikään kuin perustarpeesta ennen kaikkea näin kylminä vuoden aikana. Eli kiitos siitä, että teette työtä tässä hyvin tärkeässä aiheessa. Pyyttäisin, rohkaisisin teitä toimimaan omaksutun linjan mukaisesti. Olen tavannut energian sisämark- energiasisämarkkinoilla toimivien yritysten edustajia. Olemme saaneet hyvin vahvan viestin siitä, että kaikkien toimijoiden tulee noudattaa sääntöjä. Kaikki todellakin mm, ovat siinä tilanteessa, että meidän viestimme täytyy kuulua vahvana. Meillä on luonnollisesti myös yhteisiä etuja Meillä on yhteis, yhteisiä hankkeita, yhteisen edun hankkeita, jotka liittyvät myös äh, energiatoimitusten turvallisuuteen ja varmuuteen. Jos me emme saa todellista tukea, sellaista, joka on hyväksi ympäristölle, mutta myös koko tämän alan kehittymiselle. Meidän täytyy perehtyä siihen, miten Venäjän ja Ukrainan väliset suhteet kehittyvät. Komissio on luonnollisesti tehnyt työtä tällä alalla, mutta tässä tarvitaan jatkoa. Kysymys ei ole mikään helppo. No sitten on sellaisia tahoja, jotka haluaisivat, että markkinat toimisivat normaalisti, toiset taas haluavat jonkinlaista erityisjärjestelyä ja erityiskohtelua. Kun ajattelemme sitä, mitä Euroopan unionin energiavarmuus tarkoittaa, niin tässä täytyy kiinnittää huomiota niihin alueisiin, joissa on maakaasuvaroja. Erityisesti ajattelen tässä äh, Mustameren aluetta. Siellä voi olla huomattavakin kapasiteettia. Voi olla, että esimerkiksi Unkarista, Slovakiasta ja muistakin maista kuin Romaniasta tällaisia kasuvaroja vielä löytyy. Me tarvitsemme hankintalähteiden moninaistamista ja se on tärkeä osa myös tässä äh, strategiassa. Jatkossa työstämme tätä aihetta todella vastuullisesti, sillä meidän on otettava huomioon myös ilmastonmuutos, kestävä kehitys, olemme vasta nähneet, mikä tilanne on. Kuulimme komission kommentit tilanteen kehityksestä. Joka tapauksessa haluan kiittää komission varapuheenjohtajaa teidän henkilökohtaisesta erinomaisesta puheenvuorostanne. Thank you much. And... Kiitos. Ja Bulgarian toimituksetkin voisivat tässä tulla kyseeseen, ei pelkästään Romania ja Unkaria. Nythän on Bulgaria myös puheenjohtajavaltion roolissa. Edustaja Tosinovski. Sen v imieniu i Děkuji, pane předsedu, děkuji Jiří za, za slovo. Já bych chtěl také velmi ocenit... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää siitä, että komission eh, varapuheenjohtaja vierailee näinä hektisinä aikoina keskuudessamme vuoden 2006 ja 2009 jälkeen, vaikka Todellakin Euroopan unionilla tänä päivänä on onneksi tärkeä rooli näissä kysymyksissä. Olen yhtä mieltä siitä, että monia hyviä teknologisia ratkaisuja on löydetty vuoden 2006 jälkeen. Hienoa on myös se, että Euroopan unioni tänä päivänä on aika tavalla turvassa. Emme ole kärsineet. Nyt te kuulemme yksinkertaisia kysymyksiä ja teidän on vaikea myös antaa vastauksia, koska me puhumme kolmansista maista ja kysymme eh, asioista, joita on tapahtunut Euroopan unionin ulkopuolella. Ja olen hyvin iloinen siitä, että vuoden 2006 jälkeen on päästy eteenpäin Slovakian ja Tsekin kokemusten eh, jälkeen. Tämä on ollut oppitunti kaikille Euroopassa ja Euroopan turvallisuusasioissa on menty eteenpäin. Nord Stream 2 saatetaan loppuun ja sen jälkeen kyllä Ukrainan tilanne tulee olemaan vieläkin monimutkaisempi kun ajatellaan teknologisia ja sopimuksellisia suhteita, koska Nord Stream tulee olemaan aikamoinen pelimuuttaja tässä. Ja kenties näitä aikaisempia kaasutoimitusputkia ei enää tarvitakaan niin hätäisesti. Meidän täytyy Euroopassa kenties myös pohtia uusia teknologisia ratkaisuja. Nord Stream 2 jälkeen tilanne, kuva tulee täysin muuttumaan. Meillä on nyt vielä hieman aikaa pohdiskella kaikkea tätä ja jakeluverkostoa, mutta sen jälkeen kun Nord Stream 2 saatetaan loppuun, niin tilanne on täysin erilainen. Toinen kysymykseni liittyy nykyiseen kesku- tämänhetkiseen keskusteluun ja neuvotteluihin energiapaketista. Lisääntynyt riippuvuus kolmansista maista kaasun osalta Niin kuin kärsimme aikaisemmin hiilen suhteen ja muiden fossiilisten polttoaineiden suhteen, olemmeko samanlaisessa ansassa? Pystymmekö löytämään ratkaisuja tulevaisuutta varten? Tiedän, että nämä ovat hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Todella arvoista rohkeutta ne tulla tänne valiokuntaan. Ainahan on kovin yksinkertaista esittää kysymyks- kysymyksiä. On kuitenkin hankala löytää niihin vastauksia. Kollega, za za zadane pytania. Next speaker. Kiitos näistä kysymyksistä. Seuraavaksi vihreiden puheenvuoro. Edustaja Thomas. Euh, bonjour, monsieur le commissaire. Euh, Hyvää päivää, komission jäsen. Tilannehan on aika uskomaton. Ukrainalainen operaattori maksaa etumaksun huomattavista kaasutoimituksesta, kaasumääristä. Ja sitten pakkasaikana tämä ähm, pakkasaikana aivan varttitunnissa venäläinen toimija ennen toimitusta päättääkin, että toimitus seis. Naiset, vanhukset, lapset pakotetaan kylmyyteen. Ja jos tietoni ovat oikeat, sama venäläinen operaattori aivan tietoisesti, teknisesti on vähentänyt painetta kaasuputkessa rajalla, jotta provosoidaan sitten järjestelmän sortuminen. Tätä ette maininnut mutta kollegoille on hyvin tärkeää ymmärtää, että tämä, jos tämä todella on tahallinen hyökkäys, niin siinä hyökätään Ukrainan kaasuverkkoa vastaan sen lisäksi, että kaasua ei toimiteta. Toivon, että Euroopan unioni voisi osoittaa solidaarisuutta ja tarjota tähän vankan vastauksen. Minulla olisi konkreettinen kysymys teille. Ukraina ja Venäjän välinen toimitussopimus, oliko se 2020-2021, kun se tulee tiensä päähän, kun ajattelemme Saksaa ja Ranskaa ja komissiota, äh, Minskin sopimusta, voitaisiinko auttaa Ukrainaa niin, että se pääsisi sopimukseen Venäjän kanssa? Ja sitten loppu vielä seuraava kommentti tänä aamuna ja keskusteluissamme siitä, miten me otamme kantaa tähän poliittisesti. En ole yllättynyt siitä, että kommunistit tässä talossa ovat Venäjän puolella. En ole yllättynyt siitä, että äärioikeisto, joka Putinilla maksattaa näitä asioita, on siellä tukena. Eli kaikissa Euroopan maissa vihreillä on hyvin selkeä kanta. Puolassa – vihreät äh, taistelevat, mutta Saksassa Rebecca ja Reinhardt, ainoa poliittinen ryhmä Saksassa, äh, joka on taistellut meidän rinnallamme Ranskan vihreät, edustaja Krostet. Ranskan vihreät, Ranskan vihreät ovat omaksuneet selkeän kannat. Jos nyt tänään haluan välittää viestin äh, teille ja Ranskan hallitukselle, presidentti Macronille. Minusta ei voida hyväksyä sitä, että Ranska, joka on allekirjoittanut Minskin sopimuksen, edelleenkin sabotoi Ukrainan talouden terveyttä niin, että asetutaan Gazpromin ja sen etujen tueksi tässä asiassa. Toivon, että Ranska kehittää ajatteluaan. Eli presidentti Hollande oikeastaan tämän eh, kehityksen käynnisti. Toivon, että Macronilla on hieman eh, kaukonäköisyyttä ja solidaarisuutta eh, Eurooppaa kohtaan tässä aiheessa. Uh, thank you very much, uh, Kiitos, hyvä kollega. Seuraava kollega listalla on Guen edustaja. Ziluaga. Benito Ziluaga. Muchas gracias, señor presidente, y también muchas gracias al... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset teille, hyvä komission varapuheenjohtaja, että tulitte tänne keskustelemaan valiokuntaamme. Haluaisin erään huolenaiheen teille ilmaista. Tämä liittyy kansalaisiin, jotka kärsivät Ukrainan kasvutoimitusten leikkausten takia, mutta myös muihin tahoihin puhuitte paljon kaasun toimitusvarmuudesta. Te kyseenalaistatte riippuvuuden venäläisestä kaasusta, mutta missään vaiheessa et sitten kyseenalaista riippuvuutta kaasusta itsessään, tuli se sitten Venäjältä tai jostain muualta. Ja tämä on yksi niistä asioista, joita te toitte esille kuitenkin riippuvuuden vastaisen taistelustrategiassa. Te puhuitte suuremmasta avoimuudesta valtioiden välisissä sopimuksissa, Euroopan unionin NLG-strategiasta, niin että energia monipuolistettaisiin ja niin edelleen, mutta missään vaiheessa ette ole kyseenalaistaneet kaasuriippuvuutta ja kaasun käyttöä energiamuotona ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja kaasun suhdetta tähän. Aiotteko te tarkistaa myös näitä äh, muita energiatavoitteita? Ajatellaan nyt vaikka äh, energiatehokkuusdirektiiviä ja uusiutuvien energialähteiden direktiiviä. Eikö näitä tavoitteita pitäisi myös yhdistää tähän tavoitteeseen vähentää, vähentää riippuvuutta kaasusta, kaasusta, ei pelkästään venäläistä kaasusta, vaan yleensä kaasusta? Komission epävirallisessa asiakirjassa nostettiin uusiutuvien energialähteiden tavoitteita, mutta haluaisin tietää myös, onko tavoitteena samalla tavalla nostaa näitä kunnianhimoja energiatehokkuuden osalta. Tämähän olisi tärkeä asia, kun halutaan torjua riippuvuutta kaasusta. Toiseksikin kysyisin sitä, että tässähän usein tapaatte suuria eurooppalaisia energiayhtiöitä, esimerkiksi ranskalaisella Totalla yhtiöllä on 20 prosenttia Venäjällä, Venäjällä NLG-hankkeesta äh, Pohjois-Venäjällä. Ja toinen yhtiö osallistuu Nord Stream 2. Mm, haluaisin kysyä teiltä, mitä tässä oikein tapahtuu? Millä tavalla voidaan selittää se, että kun on näin läheiset suhteet Euroopan komissiolla näihin yrityksiin, niin miten se ei voi jarrutella tällaisen uuden putken rakentamista Venäjältä. Kiitos. Kiitos, hyvä kollega. Jos sallitte, niin nyt vuorossa on edustaja Hans. Es gab ja in den letzten Tagen, there were... Viime päivien aikana kerrottu puhuttiin kahden keskisistä sop- kokouksista Venäjä-Ukraina-akselilla sen jälkeen, kun tilanne muuttui putkin osalta. Onko jotain kolmikantaneuvotteluja suunnitteilla sillä edellisellä kerralla, kuten silloin oli hyvin kiirein tilanne niin nytkin tilanne on kriittinen ja yleensä komissio mukana olleessa ratkaisumallit ovat parempia kuin kahdenkeskisesti niistä neuvoteltaessa, joten mikä on teidän kantanne siihen liittyen. Ja sitten jos voisitte kertoa jotain sen suhteen, että onko neuvostossa pohdittu, kattuu sääntelyn tarvetta kaasumarkkinoilla. Vähän niin kuin me tänään, tänään sanoimme, onko tapahtunut mitään käänteitä Ukraina-tilanteen myötä vai jatketaanko vain samaan malliin? Eli muun muassa Saksa toimii kuten tähänkin asti. Kiitoksia. Madame Françoise Grostet. François Crostet, olkaa hyvä. Beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Totean ensin kollega Turmisille, että paljonkin olisi sanottavaa Luxemburgista näissä moraalikysymyksissä. En niitä koskaan lähde luettelemaan, eli nyt hieman tarkkana, mitä suustaan päästään. No sitten haluaisin muistuttaa, että olen aina pyrkinyt puolustamaan ensinnäkin toimitusvarmuutta ja toisaalta toimituslähteiden monipuolistamista. Komission varapuheenjohtaja totesitte, että kaasu on aivan oleellisen tärkeää tässä siirtymävaiheessa, kun uusiutuva energialähde ei voi taata riittävää toimitusvarmuutta energian suhteen. Vihreät kollegamme kieltäytyvät fossiilisista energianlähteistä, mutta pakko on ottaa huomioon se, että pitäähän sitä kaasua olla käytössä. No sitten kun ajatellaan kumppanuutta Afrikan kanssa, mehän systemaattisesti puhumme Gazpromista ja kaasun tuonnista Venäjän kautta, mutta moninaistaminen tarkoittaa kyllä sitä, että kyllähän Afrikassakin on kaasua. Haluaisin tästä hieman tietoja. Uh, thank you very much. Kiitos. Kohlicek, olkaa hyvä. Parapuheenjohtaja. Děkuji, pane kolego. Já bych měl několik poznámek. Kiitoksia. Muutama huomio. En lähde kommentoimaan Turmesien esittämiä tyhmiä väitteitä – No, nämä ovat hänen näkemyksiään ja hänellä on oikeus omaan mielipiteeseensä. Kysyisin nyt seuraavaa. Libyasta löytyy vain yksi toimittaja, eli monopolitilanne, mutta emme tunne sitä laisinkaan. Sopiko tämä komissiolle Algeria, Libya, Venäjä, aina monopoli? ja Algerian tilanteeseen peilaten voidaan puhua todellakin monopoliasemasta. Ja toinen kysymykseni kuuluu, miksei komissio puutu siihen, että Kyproksen läheltä lähdettäisiin kaasua tuottamaan. Tätä on jo tiedusteltu meiltä. Toki tämä on aika lailla mutkikas asia. Turkki kysymys. Ja sitten vielä kuka Komission tai vihreiden puolesta vastusti, kun Ukrainassa lähdettiin nostamaan energiahintoja. Ne ovat kolminkertaistuneet. Kom- kritisoiko komissio tätä laisinkaan? Enpä ole ainakaan tietoinen siitä. Ja sitten yksi pieni pieni kysymys vielä. Mitä tulee energiaa, lähteiden, siis luonnon maakaasun lähteiden monimuotoistamiseen, kun Iranin sanktiot poistettiin, Irani on keskeinen toimittaja – Turkin kautta kulkevaa putkea voitaisiin kaasun kuljettamiseen käyttää, mutta siitä ei ole puhuttu laisinkaan. Ja sitten viimeinen huomioni. Uskovatko vihreät kollegamme todellakin, että metaani olisi todellakin paras tulevaisuuden polttoaine, koska se on myöskin kasvihuonekaasu? Much And... Kiitos, hyvä kollega. Seuraavana listalla edustaja Butikhofer. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset herra varapuheenjohtaja antamistani tiedoista. Haluaisin tässä puuttua siihen, mitä Rova Krostet sanoi. Olin varsin yllättynyt, kun hän reagoi poliittiseen kritiikkiin Claude Turmesilta Ranskan politiikan osalta. Rouva Krostet reagoi siihen kansallismielisesti. Te hyökkäsitte häntä, koska hän oli luksemburilainen. Häntä vastaan, koska hän oli luksemburilainen. Hän ei hyökännyt teitä vastaan henkilökohtaisesti, koska olet ranskalainen, vaan hän kritisoi Ranskan politiikkaa, koska se on virheellistä niin energian, geopolitiikan kuin ympäristönkin kannalta. Minun mielestäni ei todellakaan ole asianmukaista toimia parlamentissa niin, että jos joku kritisoi Ranskan politiikkaa, niin reagoidaan siihen sitten tuollaisella kansallismielisellä raivolla minä todella pyytäisin Ranskan tasavaltaa nyt pohtimaan. No jos ette halua kuulla tätä, minä voitte lähteä, mutta minun oikeuteni on tuoda tämä esille. Minä kritisoin omaa hallitustani aivan tarpeeksi usein. Nyt teidän hallituksellanne on johto tässä. Ranskan hallitus ei ymmärrä, että tässä on kysymys Euroopan unionin turvallisuudesta, Euroopan unionin yhteydestä ja siitä, että Eurooppa muotoilee omaa tulevaisuuttansa. Ja niin pitkään kuin tätä ei Pariisissa ymmärretä ja muissa pääkaupungeissa, niin on aivan turha yrittää Eurooppaa saada yhteen. Me jaamme Eurooppaa tällä asialla. Me jaamme eh, eri maita, jaamme lännen ja idän maita. Miksi me aina toimimme näin? Me puhumme, että Euroopassa pitäisi olla kysymys solidaarisuudesta. Kun itäiset naapurit pyytävät solidaarisuutta, niin silloin sillä ei yhtäkkiä ole mitään väliä. Down. Hieman hitaampaa. Pyydän silloin, kun kyse on argumenttien ja näkemysten vaihdosta. Haluaako joku nyt käyttää puheenvuoron? Keskustelu on edelleen auki, avoinna. Kenties Rebekka ensin, naiset ensin. Rebekka. Proposition was, uh, let's... Ehdotukseni oli se, että annetaan varapuheenjohtajalle nyt mahdollisuus vastata. Uh, eh, Christian is, uh, warm. Eh, ihan muutama lause, Christian just like to uh, ask my... Vihreitä kollegoja pyytäisin. Niin, on tämä tietenkin osittain tunteikas asia, mutta kaikilla kunnioituksella kollega Krustent totesi vain, että hän ei ole samaa mieltä kanssanne ja sitten esitti komissaarille perustelun kysymyksen. Silloin kun tunteita syntyy, niin niitä ei kannata purkaa toisiimme. Komission jäsen on läsnä vieraanamme. Hän on sitoutunut aiheeseen ja kyllähän komissiolta voidaan esittää kysymyksiä. Komissio sitä odottaa meiltä ja henkilökohtaisia tunteita ei kannata täällä lähteä purkamaan. Uh, Aina on hyvä vaihtaa näkemyksiä tämä on parempi sitten lopputuloksen kannalta. Nyt herra varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Very much, Mr. President, and if you... Kiitoksia puheenjohtaja. Jos annatte minulle riittävästi aikaa, yritän vastata parlamentin jäsenten kysymyksiin, koska uskeakseni on erittäin tärkeää selventää näitä kysymyksiä, joita keskusteluun on tuotu. Aloitan herra Karinsin kysymyksestä Miten tämä neuvostossa on sujunut? Jos voisin pohjata vastaukseni keskustelun Bulgarian puheenjohtajavaltion kanssa, niin yritin selittää heille sitä, että tässä, tässä täytyy päästä yli näistä oikeudellisista keskusteluista, joita meillä on. Meillä ovat neuvoston ja komission oikeusyksiköt aina kiistelemässä joistakin kysymyksistä, jotka minun mielestäni ovat aika selviä. Euroopan unionia pidetään ja se on rannikkovaltiona. Me tiedämme, missä meidän oikeudenkäyttöalueemme on. Me tiedämme, mikä on eurooppalaista aluetta ja näin on loogista, että Euroopan lainsäädäntöä täytyy tässä soveltaa. Meillä voi olla erilaisia oikeudellisia rakennelmia. Minä vetosin Bulgarian puheenjohtajavaltiona siihen, siinä, että se ottaisi poliittisen johtajuuden tämän asian osalta. Että parasta olisi päästä eroon näistä oikeudellisista kiistoista oikeusyksiköiden välillä ja ottaa käsittelyyn nyt tämä niin kutsuttu uudelleen tarkastelu yksi asiakirja, jota neuvoston yleissihteeristö tällä hetkellä valmistelee. Tästä voitaisiin jäsenvaltioiden välillä keskustella. Hyvin monetkin jäsenvaltiot tietojeni mukaan haluavat keskustella tästä. Me tiedämme myös, että Keskustelua voitaisiin käydä ainakin kahdella kierroksella. Ensimmäinen kierros jo siitä, missä työ on saatu loppuun, neuvoston pitäisi käydä keskustelua tästä ja tavoitteena me pitäisi olla saavut, mutta yleinen lähestymistapa Bulgarian puheenjohtajuuskauden loppuun mennessä energianeuvostossa, jos muistan, sen, äh, äh, se on tarkoitus järjestää kesäkuussa. Tämän vuoksi olin erittäin äh, iloinen tämän aamuisesta äänestystuloksesta, no, joka oli hyvin selvä. Tämä osoitti, että toinen lainsäätäjistä hyvin nopeasti etenee ja haluamme luoda asianmukaista motivaatiota toiselle lainsäätäjä käsivarrelle eli neuvostolle niin, että siellä päästään pitemmälle keskustelussa kuin pelkästään oikeusyksiköiden kantoihin, lausuntoihin. Ne ovat erittäin tärkeitä neuvonannanta mielessä, mutta nyt tarvitaan poliittisen tason keskustelua ja me tarvitsemme rakentavaa lähestymistapaa, me tarvitsemme neuvoston kannan. Ja kolmikantaneuvotteluissa voimme sitten saattaa loppuun tämän muutoksen tähän muutokseen liittyvän työn. Tämä ei ole mikään super monimutkainen juttu. Meidän täytyy vain selventää sitä, miten näitä kaasudirektiiviä pitäisi panna täytäntöön. Meillä on toisistaan eroavia oikeudellisia kantoja, jotka ovat estäneet sen, että olisimme saavuttaneet enemmän edistystä tämän erittäin tärkeän energiatoimitusvarmuuskeskustelun osalta. Teemme yhteistyötä Bulgarian puheenjohtajavaltion kanssa. Me toivomme, että se esittää tämän äh, uudelleen ykkösasiakirjan ja tällä tavalla me saamme hieman äh, pontta poliittisella keskustelulla tästä aiheesta. Sitten konkreettisia kysymyksiä Espanjan ja Italian ja kollegoilta ja muutamilta muitakin. Meillä on hyvä vastaus näihin kaikkiin ja yritän mahdollisimman avoimesti puhua tästä, niin että meillä on kahdenvälisiä keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa niin, että varmistan ja vakuutan niin siitä, että meillä on hyviä ratkaisuja niin, että ei päädytä tällaiseen tilanteeseen, jota te korostitte, kenen kanssa puhua esimerkiksi Libyassa. Ja olen valmis puhumaan jokaisen, jäsen, jokaisen parlamentin jäsenen kanssa, joka haluaa selvennyksiä, koska kaikki ne ongelmat, joita tässä valmisteluvaiheessa on tuotu esille, ne ovat ratkaistavissa. Me emme halua monimutkaistaa tätä liikaa, me emme halua liikaa hallinnollista taakkaa, mutta kaikki varmasti hyötyisivät, jos lainsäädäntöä yhdenmukaisesti pantaisiin täytäntöön Euroopan unionissa taloudellisissa, taloudellisilla alueillamme ja aluevesillämme. Renika, kiitos ystävällisistä huomioistanne ja siitä, miten arvioitte meidän edistystämme energiatoimitusvarmuudessa. Eilen minut kutsuttiin NATOn Atlanttisen neuvoston Sielläkin hyvin myönteisesti tehtiin se johtopäätös, että nyt ollaan paljon paremmassa tilanteessa kuin oltaisiin oltu kolme vuotta sitten. Kiitos stressitestiemme, kiitos monimuotoistamisemme, kiitos sen, että olemme investoineet infrastruktuuriin. Ja myös sen vuoksi, että meillä on jatkuvasti nämä asiat käsittelyssä esityslistallamme. Me olemme asettaneet uutta poliittista painoarvottelua arvo, arvostusta sille, miten esimerkiksi energia eri osapuolten tässä kysymyksessä täytyy pelata yhteen. Tässä mielessä ar- kovasti arvostan näitä yhteisen intressin hankkeita. Muutenhan meillä vain voisi olla jatkumaa tälle pirstaloituneelle energiamarkkinalle Euroopassa, eikä meillä olisi tätä synergiaa Markkinat olivat erittäin pirstoutuneet ja dominoiva toimittaja hyötyi tästä paljon, mutta nyt kun me siirrymme kohti yhdentettyjä markkinoita ja samoin kun ajatellaan tulevia rahoitusnäkymiä näkymiä, ja meillä on nämä näkymät myös toisista hankkeista, joilla voidaan parantaa energiakoktailia koktailia Euroopassa. Tämä on erittäin tärkeää. Sitten kun katsotaan Mustaa merta, siellä on tärkeitä tutkimushankkeita tällä hetkellä menessä niin Romanian kuin Bulgariankin puolelta. Ja tämän vuoksi on tärkeää, että eivät pelkästään nämä kaksi maata, vaan koko kakkoisalue, mukaan lukien Länsi-Balkan, Moldova, Ukraina, ja jatkavat erittäin hyvää yhteistyötä sekin alla, joka aloitettiin siis kolme vuotta sitten, koska jotta voitaisiin täysin hyötyä Äh, meren uusista löydöksistä. Meidän täytyy saattaa loppuun se infrastruktuuri, jota, tuolla, jota tuossa Euroopan ö, äh, kolkassa rakennetaan. Meidän ei, pelä, meidän ei pidä pelkästään saattaa sitä loppuun, vaan tuoda tämä yhteenliittymä Bulgarian ja Romanian välillä. Ja meidän varmistaa se, että mahdollisimman tehokkaasti voidaan hyödyntää näitä infrastruktuureja. Meidän pitää pystyä parantamaan Euroopan sisäisen putkiston laatua, koska tässä, tällä tavalla näillä mailla voisi olla se rooli, johon minä vetosin Sofiassa, eli että tästä tulisi tällainen ö, siirto, ö, siirtomait, siis kasvun siirtomaita. Tämä toisi myös lisää mahdollisuuksia Slovenialle, Unkarille ja niin edelleen, niin että saataisiin nämä yhteen linkitykset, joita niin kovasti on kaivattu tähän mennessä. Jos jatkamme tähän suuntaan, mitä sitten tapahtuu? Me voimme todella vahvistaa sen, että jokainen maa tällä alueella, joka oli niin riippuvainen Venäjästä, niillä olisi pääsy kolmeen erilaiseen kaasulähteeseen. Tämähän muuttaisi täysin neuvotteluasemia, mitä tulee kaasun hintaan, mutta parantaisi myös energiatoimitusvarmuutta koko Euroopan unionin kannalta. Miksi tämä on tärkeää? Haluaisin vielä kerran korostaa tätä, koska minusta tuntui siltä, että useissa puheenvuoroissa tähän jo vihjattiinkin parlamentin jäsenten toimista. No siksi, että valitettavasti monen vuoden ajan 2015 tilastoihin asti selvästi eh, Itä-Euroopan maat maksoivat enemmän kaasustansa kuin Länsi-Euroopan maat, vaikka Itä-Euroopan maat olivat eh, maantieteellisesti lähempänä kaasun lähteitä. Ja nämä ero, tämä ei ollut, ero ei ollut mikään pikkuinen, vaan 20-25 prosenttia. Tämän vuoksi me tarvitsemme enemmän näitä yhteenliittymiä ja enemmän sitä, että keskityttäisiin reiluuteen EU-jäsenvaltioiden välillä ja varmistamme sen, että kaikki hyötyvät Euroopan unionin sisämarkkinoista ja e- energiapolitiikasta tästä herra Toshinovski. Seuraavaksi, jos sallitte vastaan slovakiaksi, koska niin yleensä vastaan tsekki ystävillemme. Pokiaľ ide o spoluprácu eh, s Ukrajinou. Kiitoksia yhteistyö Ukrainan kanssa ja oppimamme viime kriisistä vuodelta 2009 on se, että Slovakia pelastettiin ja saimme lännestä kaasua. Tätä kokemusta on hyödynnetty Ukrainankin suhteen. Meillä on olemassa mahdollisuus hakea Puolasta tai Unkarin kautta kaasua. Mikäli on, muistan oikein, niin Ukraina – ei joutunut ostamaan kaasua suoraan Gazpromilta. Ukraina voisi hankkia kaasunsa suotuisemmin hinnoin unionin kautta. Eli tämäkin mahdollisuus kannattaa ottaa huomioon. Mutta yhtä lailla tärkeänä tulevaisuutta silmällä pitäen pidän sitä, että kun puhutaan infrastruktuurihankkeista, niin faktat kannattaa pitää mielessä, sillä ne ovat strategisia seikkoja. Ja jos puhutaan kaasusta, niin voimme vihreiden kanssa sopia siitä, että kaasu on vähän hiilisempi niin sanotusti kuin hiili itsessään, joten hiilen osuus on 50 prosenttia alhaisempi. Ja tästäpä syystä uskonkin, että kaasun, kiinnostus kaasua kohtaan tulee kasvamaan. Joissakin maissa on pohdittu jopa sitä, ettei hiiltä käytetä jatkossa laisinkaan. Ja kun huomioidaan ympäristönäkökohdat ja hiilen osuus, niin tämä on ymmärrettävää. Tämä siis huomioiden ja huomioiden kaasun käyttöä uusiutuvien energialähteiden rinnalla, niin minä uskon, että tältä pohjalta voidaan kattaa hyvin pitkä ajan jakso. Right. Mitä Ukrainan tilanteeseen tulee, muistaakseni Tähän meni puoli tuntia eikä varttitunti, niin kuin sanottiin, mutta se on kuitenkin hyvin lyhyt varoitusaika. Ja ministeritasolta sanoin, että syy siihen, ettei kaasua toimitettukaan, johtui siitä, että tähän toimitussopimukseen liittyen uupui vielä eräänlainen liite, Naftokas kuitenkin totesi, että keskusteluja on käyty yritysten välillä ja sopimus oli tehty ja juristit sitten päättivät keskenään siitä, että miten toimitukset toteutetaan, ennakkomaksuja, kaasutoimitus ja sen sellaista. Joten tilanteesta on kaksi tarinaa, mutta tietääkseni koskaan ei ole käyty, käynyt niin, että ennakkomaksun jälkeen ei ole toimitettu kaasua ja sitten kaasutoimitus lyhyt, näin lyhyellä varoitusajalla keskeytettiin ja kysehän ei ollut vain ainoastaan ukrainalaisista, jotka osallistuvat ratkaisun löytymiseen, vaan tässä pitää ottaa huomioon myöskin varastoidut kaasut, joten pitää olla hyvin luova sen suhteen, jos haluaa varmistaa, että putkistossa on sopiva kaasun paine. Joten paljon setvimistä tässä oli. tämän hauran tilanteen ratkaisemiseksi. 48 tuntia on kriittinen ajanjakso ja tilanne olisi voinut riistäytyä aika lailla käsistäkin lähellä, läheltä piti. Mutta tämä ei ollut ensi kerta. Nyt tilanne oli hankalampi, sillä talvi oli loppumaisilla, päättymäisillään. Kaasuvarannot olivat aika lailla pienet. Se on luonnollista, koska kevät lähestyykin. No oikeastaan kevät on jo, vaikka se ilta ei kyllä ihan näytä. Eli kyse oli lähinnä tässä siitä, että mik, miksi tämä irtisanomisaika oli näin lyhyt ja miksi ei tilannetta saatu helposti ratkaistua. Ukrainalaiset hyväksyivät sen, että kulutusta laskettiin, kouluja suljettiin, lämmitystehoa laskettiin, pyydettiin teollisuutta pienentämään kulutustaan. Sitä kautta tilanne saatiin vakautettua putkistossa. Mitä taas tulee vuoden 2019 jälkeisen aikaan, niin mielestäni on ihan selvää, että me kaipaamme ratkaisua, eli pidemmän aikavälin sopimuksia. Ja asia pitää hoitaa niin, että käytetään kaupallisesti toimivia volyymeja. Volyymeista tietenkin täytyy vielä keskustella, mutta meidän täytyy varmistaa, että investoijat ovat tässä mukana. Mutta se edellyttää pidemmän aikavälin sopimuksia näistä kauttakulkureiteistä ja volyymeista. Eli me ehdotamme, että kolmikanta keskusteluissa tämä asia hoidetaan kuntoon. Eli varmistamme sen, että myöskin eurooppalaiset intressit huomioidaan ja me voimme toimia ikään kuin sovittelijan ominaisuudessa. Kollega Siluaga, teille toteaisin, että Tietenkään emme halua olla riippuvaisia kaasutoimituksista ja tästäpä syystä olemmekin ehdottaneet, että uusiutuvia energialähteitä käytetään energiavalikoimassamme. Energiatehokkuutta lisättäisiin ja kun on keskusteltu komission ja parlamentin kesken, niin neuvoston alkuperäinen ehdotus sitä on muokattu ja voin sanoa sen verran, että MFFstä keskusteltaessa olemme valmiita huomioidaan jatkossa myöskin ilmastoasiat enenevässä määrin hyväksi. Eli miten näitä unionin varoja käytetään. Sitten kollega Grostet, Afrikka, asia. Lähes 11 prosenttia tulee Algeriasta, Libyasta. Tämä on tärkeä monimuotoisuuden lähde. Tiedämme, että Mosambik haluaisi maakaas, nestettä maakaasua toimittaa Eurooppaan, mutta siinä tarvitaan terminaaleja. Sitten meillä on muitakin vaihtoehtoja, jotka voitaisiin huomioida, kun Afrikasta kaasua yritetään tuoda EU-hun Ja sitten täällä tiedusteltiin Kyprokseen liittyen seuraavaa. No, lupavalta näyttää optimistisimmat ennusteet ovat, että uudenlainen Norja on syntymässä, varsinkin kaasukenttien volyymia tarkasteltaessa. Jos katsotaan Kyproksen eteläosa, Egypti ja Israel ovat siellä mukana. Melkoisia kaasuvolyymeja sieltä irtoaa. Ne menevät suurimmaksi osaksi Egyptiin, mutta nestetetty maakaasuna se voitaisiin tuoda myöskin Eurooppaan. Kypros voitaisiin linkittää PCI-hankkeen kautta. Me tutkimme vielä toteutettavuutta, katsomme mitä tämä hanke maksaisi ja missä tilanteessa tällainen putkisto voitaisiin rakennuttaa. Mutta tässä lähdetään liikkeelle siitä, että kaasu siirretään Eurooppaan nesteytettynä maakaasuna. Ja mitä tulee Iraniin, niin vaikka Iran onkin varantorikas, niin silti lähes kaikki käytetään öljyn tuotantoon. Ja kaasulähteet ovat aika lailla kaukana pohjoisesta rajasta, joten kyllä tässä vielä menee monta vuotta ennen kuin Iran voi kaasuakin viedä öljyn rinnalla. And, uh, and I think that the, there was the, the last question. Ja viimeinen kysymys, jonka edustaja Bütikhofer äh, esitti Itä-Länsi ja kauma. Minä toivon, että me voimme osoittaa sen, että Eurooppa puhaltaa yhteen hiileen ei ainoastaan Nord Stream 2 osalta, vaan myöskin putkihankkeiden osalta. Houkutuksena on se, että jäsenvaltiot lähtevät yksin neuvottelemaan sopimuksista, eikä Euroopan unionina. Yleensä se johtaa markkinoiden pirstaloitumiseen ja sellaisen vaikutelman, ettei idän ja välistä kuilua saada kuruttua umpeen. Energiatoimitusvarmuus on tärkeä asia ja ottaen huomioon eri, erinäiset järjestelmät ovat sellaisia, jotka ovat omiaan antamaan meille mahdollisuuden selviytyä näistä tilanteista. Kiitoksia kutsusta tähän tapa, tilaisuuteen. Kiitos varapuheenjohtaja. Tämä oli hieno ja hyödyllinen keskustelu kaikille meille, mutta totean tärkeän asian tässä keskustelun ohessa on aina parempi, että ei hyökätä tässä salissa ketään vastaan jonkun hallituksen tekemän päätöksen vuoksi. Miksi tämä on niin tärkeää? Haluaisin sanoa tämän aivan avoimesti. Euroopan unionin kansalaiset ovat meidät tänne valinneet. Se tarkoittaa sitä, että me kaikki olemme vastuussa hallitusten päätöksistä. Näin se on. Tässä salissa ei pidä syyllistyä henkilökohtaisiin hyökkäyksiin hallitusten päätösten takia, eli muistakaa tämä jatkossa. Kaikki te olette vastuussa koko Euroopan unionin puolesta. Te kaikki olette myös vastuussa kaikista niistä päätöksistä, ainakin teoreettisesti, joita Euroopan unionin jäsenvaltiot ja hallitukset tekevät. Eli ei siis hyökätä ketään vastaan tässä salissa, mutta pikemminkin voimme keskustella hallituksen politiikasta. Mehän olemme parlamentaarikkoja, on aivan luonnollista, että me hyökkäämään, hyökkäämään joskus hallituksen päätöksiä tai komission toimintaa vastaan. Ikävä tämä teille todeta. Aika ajoin on aivan välttämätöntä hyökätä myös komissiota vastaan. Tiedät, tunnette varmasti tämän varapuheenjohtaja. Näette tämän päivän keskustelusta, että se oli hyvinkin poliittista aivan tähän loppuun saakka. Kiitos vielä kerran. For the coordinators.